So, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. No niin, hyvää huomenta, hyvät kollegat, ja tervetuloa ympäristövaliokunnan kokoukseen. Voimme varmaan aloittaa. Täällä on vain pelkkiä iloisia naamoja nyt vihreän viikon jälkeen, ja se on tietysti hyvä asia. että käytitte vihreän viikon hyväksenne. Kohta yksi esityslistan hyväksyminen. Siihen on kaksi pientä muutosta. Ensinnäkin vastuuvapauslausunnot Jutta Haukilta 8, 9, 10, 11, 12 ja 13. Ne otetaan ensimmäisenä äänestyksessä yhtenä pakettina ja vasta sen jälkeen tulee sitten kohta 5, jossa on minun lausuntoni koskien kestävää tulevaisuutta liikenteelle. Myöskin on ehdotettu, että kohta 15, joka on myöskin minun lausuntoni, käsitteli ihan pientä aihetta, eli luettelo liittyen kolmansista maista tuotavien eläinten lihantuontiin. Eli jos teille sopii, niin menettelemme sitten näin. Sitten puheenjohtajan ilmoituksia. Meillä on kaikki kielet käytössämme, paitsi Viro, Latvia, Malta, Portugali, Slovakki ja Sloveeni. Eli nämä kielet eivät tänään ole käytössä. Sloveeni tulee iltapäivällä, sitä kun Peterle kertoo syövän vastaisesta ohjelmasta – 7.18. Sitten uusi sähköinen järjestelmä, jolla voi esittää tarkistuksia. AT4M on tämän järjestelmän nimi. Authoring Tool for Amendments. Ja avustajat ovat saaneet tästä tiedon Heidät on kutsuttu jopa esittämis, esittäytymiskurssille. sitten sihteeristöltä voi kysyä lisätietoja tästä. Ja tämä on tärkeää, koska seitsemän mietintöä, jotka ovat nyt esityslistalla, käsitellään tämän järjestelmän mukaisesti. Eli tarkistuksia voidaan esittää vain tämän uuden järjestelmän kautta. Pavanova mietintö, joka ja sitten Glassin biosiilimietintö, sitten Fellnerin mietintö, joka liittyy lääketuotteiden tietoihin, ja sitten Evansin mietintö, Florensin mietintö ja myöskin Matiaksen mietintö, joka liittyy väärennettyihin lääkkeisiin. Eli ainakin avustajien pitäisi huolehtia siitä, että tämä tehdään tämän uuden järjestelmän kautta. Sitten te kaikki olette lukeneet, että YK on edustaja De Boer, joka vastaa ilmastonmuutoskysymyksistä. Hän on nyt eronnut ja tämä oli aika yllättävä uutinen. Tai hän ilmoitti, että hän ei pidennä enää sopimustaan, joka raukeaa kesäkuussa. Ja me pahoittelemme tätä, koska hän oli hyvä keskustelukumppani ja hän oli hyvin sitoutunut ja hyvin pätevä johtaja tässä sihteeristössä. Ja kukaan ei tiedä, miksi hän nyt päättää toimintansa, mutta hän varmaan oli pettynyt Kööpenhaminan tuloksiin. Sitten meillä on uusi komissio, Siitähän äänestettiin viimeksi Strasbourgissa. Ja meidän alallamme on nyt henkilöitä, jotka mainitsen, eli pääjohtajat Jostel Beke. Mehän tunnemme hänet ja hänestä tulee siis ilmastotoiminnan pääjohtaja. Friedrich Falkenberg on edelleen ympäristön pääosaston pääsihteeri, sitten Robert Madlin, on pääjohtajana Sanko pääosastossa ja Peter Zangel on humanitaarisen avun pääosaston pääjohtaja. Ja nämä asiat liittyvät myöskin meidän valiokuntamme toimintaan. Sitten vielä kirje komission puheenjohtaja Barrosolle. Hän kirjoitti tämän hallituksen päämiehille liittyen ilmastonsuojeluun ja Heviger kirjoitti siihen johdannon. Hänhän on meidän ilmastolähettiläämme maailmassa. Ja hieno on se, että haluamme pitää kiinni velvoitteistamme ja meillä on edelleen mahdollisuus vähentää hiilidioksidia 13 prosenttia ja Varos on maininnut tämän erikseen tässä kirjeessä. Sitten ulkoministerineuvosto tekee johtopäätökset biodiversiteetistä maaliskuun puolivälissä. Ja sitten toivomme tietysti kunnianhimoisia tavoitteita Agojan konferenssiin lokakuulle. Biodiversiteettihan on vuoden 2010 painopistealue. Siinä pari ilmoitusta. Sitten siirrymme kohtaan kolme. Pöytäkirjojen hyväksyminen kokouksista 13. tammikuuta, 14. tammikuuta, 15. tammikuuta ja 25.–27. tammikuuta. Mikäli teillä ei ole mitään huomautettavaa kokouksen loppuun mennessä, niin pöytäkirjat katsotaan hyväksytyiksi. Sitten siirrymme kohtaan neljä esityslistalla. Kyselytunti tässä on valiokunnassa. Ja meillä on kollega Bart Stasin suullinen kysymys. ei kenen kanssa kosketuksiin joutuvat aineet. Kysymys on komissiolle. Ja Stas voisi nyt vielä kerran esittää tämän kysymyksen ja sitten komission puolesta johtaja Edith Bullen Sanko pääosastolta vastaa kysymykseen. Ik zal, uh, ik zal dat kort doen. De vraag uh, is puhun lyhyesti, koska tämä kysymys sinällään on suht kattava ja yksityiskohtainen. Eli sanoisin sen verran, että odotan innolla sitä, että komission edustajat antavat minulle jonkinlaisen alustavan vastauksen. Ongelmana tässä on se, että kun me puhumme elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvista aineista, niin meidän täytyy laatia kaikenlaista lainsäädäntöä. Jos me tarkastelemme komission nettisivustoa, ja aivan erityisesti tälle asialle omistettua kohtaa, niin sieltä löytyy luettelo olemassa olevasta lainsäädännöstä. Sieltä löytyy jopa kaavio, jossa summataan kaikki nämä aineet ja jossa aika lailla yksityiskohtaisesti selitetään, mitä lainsäädäntöä on jo olemassa. Eli ongelmana onkin enemmän se, että lainsäädäntöä on jo olemassa koskien muoveja, kumia, keramiikkaa, mutta sitten on kuitenkin kymmenen, kymmenkunta ainetta, joita ei kateta minkäänlaisessa lainsäädännössä. Ja näiden asioiden sääntely on jätetty jäsenvaltioiden kontolle. Jotkut näistä aineista saattavat hyvinkin olla sellaisia aineita, jotka tavalla tai toisella herättävät mielissämme kysymyksiä niiden turvallisuudesta. Esimerkiksi muste. Muste saattaa joutua kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa ja siitä saattaa aiheutua ongelmia on myöskin toinen ongelma. Meillä on äh, asetettu raja-arvoja näille siirtymisrajoille, on asetettu rajat ja minun mielestäni nyt niitä tulisi tarkistaa ja haluaisin tietää, mikä tämänhetkinen tilanne on. Sitten on vielä yksi ongelma kun uusia aineita tulee markkinoille, esimerkiksi nanomateriaaleja, tästä myöskin saattaa syntyä ongelma. Tästä syystä olen tämän suullisen kysymyksen laatinut. Minulla on neljä kysymystä ja odotan, mitä komissiolla on niistä sanottavana ja ehkä sen jälkeen sitten kollegojen kanssa voin reagoida. Um, Kiitoksia. Sitten pyytäisin, että komissio vastaa tähän. Herr Thank you, Mr. Chairman. I will reply to the four questions. Vastaan näihin herra Stasin neljään kysymykseen. No ensimmäisestä kysymyksestä me voimme sanoa, että kansanterveyden pääosasto tulee käynnistämään tarkistuksen tämän lainsäädännön suhteen. Me haluamme laatia tehokkaan järjestelmän tässä, tällä osa-alueella, joka ei tänä päivänä vielä ole harmonisoitua. Ja tämän tulisi taata se, että kuluttajien terveys on suojeltua, mutta samaan aikaan siitä ei tule muodostua liiallinen taakka teollisuudelle ja viranomaisille myöskin innovaatio ja edistys, sen täytyy mennä eteenpäin tällä sektorilla. Meillä on jo lista auktoritoidusta aineista ja kokemus on osoittanut, että kun aineita on paljon, siis kymmeniä tuhansia, jotka joutuvat kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa, niin on tarvittu paljon aikaan, jotta saatiin tällainen auktorisoitujen aineiden lista aikaiseksi. Eli me tulemme tarkastelemaan tulevaa lainsäädäntöä ja positiivisen listauksen mahdollisuutta ja myöskin muita mahdollisuuksia me valitsemme sitten se parhaimman, jotta saavutetaan päämäärä, joka siis on kuluttajien suojelu paremman sääntelyn myötä. Tämä uusi lainsäädäntö tai asetus se tullaan laatimaan vaikutusarvioinnin jälkeen ja se todennäköisesti tullaan jättämään parlamentin käsittelyyn seuraavan puolentoista vuoden aikana. Vastauksena kysymykseen kaksi voin sanoa, että komission mukaan nämä siirtymisrajat ovat asianmukainen väline suojella kuluttajan terveyttä. Nämä rajat on asetettu tieteellisen riskiarvioinnin perusteella ja sen on EFSA tehnyt, elintarviketurvallisuusviranomainen. Ja sitten nämä endokriiniset aineet, ne on otettu riskinarvioinnissa huomioon. Jos siirtymä, jos sillä on merkittäviä vaikutuksia kuluttajien terveyteen tai jos tällainen mahdollisuus on olemassa. Ja kun uutta tieteellistä tietoa jo arvioiduista aineista tulee tietoisuutemme, niin silloin EFSA tulee tekemään uudelleen arvioinnin. Tätä vaaditaan. kun teollisuus käyttää näitä auktorisoituja aineita, niin sen tällaisen yrittäjän täytyy aina ilmoittaa komissiolle, jos uutta tietoa tulee ja tämän toimijan täytyy ilmoittaa näistä uudista terveysriskeistä. Sitten vastauksena kysymykseen kolme voin sanoa, että mitä tulee aineiden auktorisointiin, joita käytetään esimerkiksi muoveissa, niin hakijan täytyy välittää tieto siitä, mihin tarkoitukseen tätä ainetta on tarkoitus käyttää. Ja tässä täytyy mainita ne elintarvikkeet, joiden, kautta tämä, joiden kanssa tämä muovi todennäköisesti joutuu kosketuksiin. EFSA tulee tekemään tästä arvion riskinarviointinsa perusteella – auktorisointimenettelyssä me tulemme tarpeen mukaan sitten ajattamaan rajoituksia, esimerkiksi rajoituksia sallittujen elintarvikkeiden suhteen, siis niiden elintarvikkeiden, joiden kanssa tällainen aine saa joutua kosketuksiin. Kuitenkaan kaikkia ei voida käydä läpi, koska kyseessä on tuhansista ja tuhansista erilaisista aineista ja elintarvikkeista – ja tästä syystä elintarvikkeiden valmistaja on vastuussa siitä, että hän käyttää asianmukaista materiaalia elintarvikkeidensa pakettoimiseen. Ja sitten vastauksena kysymykseen neljä. Laki vaatii, että kaikki aineet valmistetaan hyvien tuotantotapojen mukaisesti ja tämä tarkoittaa sitä, että tuottajan täytyy taata tuotteensa turvallisuus. Säännelläänpä sitä millä tahansa. Joko se on täysin harmonisoitu EU-lainsäädännön kautta tai se on katettu kansallisessa lainsäädännössä. Tämä tarkoittaa sitä, että tuottajan täytyy varmistaa tuotteensa turvallisuus valitsemalla oikeat lähtöaineet, valvomalla tuotantoprosessia siten, että mitään haitallisia aineita ei synny tuotantoprosessissa. Hänen täytyy myöskin valvoa lopputuotteen laatua. Ja tätä periaatetta sovelletaan koko elintarvikepaketointiketjuun. Ja tuottajan täytyy myöskin asiakirja-aineisto laatia koko tästä prosessista. Nämä ovat sitten kansallisten viranomaisten käytettävissä ja toksikologiset tiedot, niiden täytyisi olla käytettävissä koskien niitä aineita, jotka saattavat siirtyä elintarvikkeisiin ja jotka eivät ole auktorisoituja aineita. Kuten jo aikaisemmin sanoin, me käynnistämme tarkistusmenettelyn tänä vuonna tässä ei-harmonisoidussa elintarvikelainsäädännössä koskien pääasiassa metalleja, mustetta, alumiinin kaltaisia metalleja. Tässä tarkistusmenettelyssä me myöskin pohdimme sitä, olisiko tarpeen ottaa uusia vaatimuksia koskemaan näitä toksikologisia tietoja, joita tuottajan tasolla on käytettävissä, jotta hyvät tuotantotavat, niistä pidetään kiinni. Tämä on valtaisa tehtävä. Me yritämme myöskin pohdiskelemaan tätä linkkiä RICH-ohjelman välillä, joka siis käsittelee kaikkia kemillisiä aineita – tällä, REACH tällä on yhteys REACH-ohjelmaan. Päätän puheenvuoroni tähän, kiitos. Kiitoksia näistä tiedoista. Onko jotain muita kysymyksiä? Stasilla esimerkiksi. Ik zou eh, eh, ingaan op, op ehm, vooral het laatste antwoord ook op... Haluaisin vastata kysymyksen neljä viimeiseen osaan. Kysymys koskee hyviä tuotantotapoja. Mutta haluaisin painottaa sitä, että heidän täytyy tehdä tämä, koska nämä toksikologiset eh, testit ovat niin tärkeitä ja minulla on sellainen olo, että komissio on hieman vastahakoinen tässä asiassa. Tässä on kysymys 17 erityyppisestä tuotteesta. Viittä on säännelty ja 12 ei ole säännelty lainkaan toistaiseksi. Ja ainakin mitä muoveihin tulee, niin tämä on erittäin hyvin säänneltyä. Olen lukenut komission työasiakirjan äh, alkuvuodelta, jossa komissio ilmaisee aikeensa tarkastella olemassa olevaa direktiiviä ja koettaa saattaa nämä eri lainsäädännön kappaleet yhteen ja saada aikaan konsolidoidun tekstin. Tämä on erittäin hyvä asia ja haluaisin onnitella komissiota tästä, mutta tästä huolimatta, jos me tarkastelemme muoveja koskevaa asetusta, niin siellä on edelleen puutteita. Esimerkiksi ei ole väriaineita koskien tai liuottimia koskien riittäviä säännöksiä, siis niitä, joita käytetään tuotantoprosessissa. Ja nämä asiat minua nimenomaan huolestuttavat. Ja komissio ensimmäisessä vastauksessaan kysymykseni sanoi yksinomaan, että me tarvitsemme uutta lainsäädäntöä lainsäädäntöluonnoksia ja puhutaan puolentoista vuoden aikajanasta. No tänä, tämähän on ollut käynnissä jo vuosikausia. Ja parlamentti puuttuu tähän nyt ensimmäistä kertaa ja eh, haluaisinkin tietää, voitaisiinko aikataulua hieman tiivistää. Ja ehkä komissio voisi puhua tästä mustekysymyksestäkin, painomustekysymyksestä, koska tässä minua pelottaa se, että mitä kansanterveyteen tulee, niin eh, tapahtuu asioita, tai päivänvaloon on tullut tutkivan journalismin kautta asioita, jotka kyllä huolestuttavat ainakin minua. Kiitoksia sitten Klaas. Äh, Kiitoksia. Nyt kun kuuntelen, miten tämä vastuu on jaettu, niin tämä vähän hirvittää minua. Puhummeko nyt biosiilidirektiivistä vai elintarvikkeisiin ja niiden kanssa kontaktiin joutuvien materiaalien kanssa? Millä tavalla voimme välttää nyt päällekkäisyyden kaikilla näillä aloilla? On tämä sit, otetaanko tämä pois direktiivistä, koska se jotenkin myöhemmin sitten saattaa joutua direktiivin, joka liittyy materiaaleihin, jotka ovat kosketuksessa elintarvikkeiden kanssa. Eli tästä meidän pitäisi saada komissiolta vähän selvennyksiä. Niin, Pudli, jos vielä vastaisitte tähän. Merci, monsieur le président. Tout d'abord, la réponse à... Kiitos, herra puheenjohtaja. Ensinnä vastauksena herra Staasille. La future réglementation que nous souhaitons tämä tuleva asetus, jota haluamme ehdottaa parlamentille ja neuvostolle, se tulee kattamaan kaikki aineet. Tehän tiedätte, että ennen kuin ehdotetaan asetusta parlamentille ja neuvostolle, meidän täytyy laatia vaikutusarviointi Toisin sanoen meidän täytyy pyrkiä arvioimaan kaikki eri vaihtoehdot, jotta arvioidaan kustannukset ja hyödyt, joita on esimerkiksi PK-yrityksille ja muille yrityksille. Tämä on pitkäjänteistä työtä erityisesti tällä osa-alueella, jossa puhutaan kymmenistä tuhansista aineista. Ja sieltä löytyy kokonainen innovaatioulottuvuuskin, herras taas puhui nanomateriaaleista. Toisin sanoen kyse on hyvin innovoivasta alasta, jossa tekniikka ja tiede ovat koko ajan tuomassa markkinoille uusia aineita ja täten meidän täytyy olla hyvin valppaita sen suhteen, että nämä uudet aineet ja materiaalit eivät osoittaudu vaaraksi kuluttajille. Mutta valitettavasti meillä ei ole paljoakaan tieteellistä tietoa käytettävissämme. Toisaalta jäsenvaltioiden tehtävänä on valvoa asetuksen täytäntöönpanoa yhtäältä tätä kansallista yhteisön lainsäädäntöä ja sitten myöskin erityistä lainsäädäntöä, joka koskee jokaista eri tuoteaineryhmää ja aivan erityisesti näitä harmonisoituja aineita, mutta myöskin koskien niitä aineita, joita, joiden kohdalla lainsäädäntö ei ole vielä harmonisoitu. Jäsenvaltioiden täytyy valvoa täytäntöönpanoa operaattorien taholla ja varmistaa se, että hyviä äh, tapoja noudatetaan. Se on jäsenvaltioiden rooli ja niiden täytyy tämä tehtävä hoitaa ja pitää meidät informoituina silloin, jos valvonnassa tulee esille puutteita. Ja jos puutteita on, niin silloin meidän täytyy ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin. On totta, että mitä painomusteisiin tulee, niin meillä ei ole yhteisön lainsäädäntöä, mutta meillä on kuitenkin äh, tässä yleisessä elintarvikelainsäädännössä kohtia, jossa sanotaan, että toimijat eivät voi saattaa markkinoille sellaisia aineita ja tähän kuuluvat myöskin äh, nämä pakkaukset, Meillä on ollut esimerkkejä, te varmaankin muistatte tämän Italian tapauksen vuodelta 2007, joka liittyi siihen, että muste meni tämän tetrapakkauksen läpi ja hyvin nopeasti ongelma hoidettiin. Se hoidettiin ennen kuin tilanteesta tuli vaarallinen. Vastatakseni Rova Klaasille on kahden tyyppisiä aineita. Biosidit, Biosideihin kuuluu koko joukko aineita, joilla desinfioidaan, joilla puhdistetaan esimerkiksi kädet, aineet, joita käytetään elintarviketeollisuudessa, karjan kasvatuksessa. Kyseessä on erityisaineet, jotka eivät kuulu tämän lainsäädännön piiriin elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvissa aineissa puhutaan aineista, jotka ympäröivät, joilla paketoidaan elintarvikkeita. Tietenkin on olemassa yhteys, yhteys ei ole tiivis, mutta on olemassa kuitenkin yhteys biosidien ja näiden elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien aineiden kanssa. Ja uudessa asetuksessa tämä on otettu esille tässä siis uudessa biosidilainsäädännössä. Toisin sanoen se kattaa kahden tyyppisiä aineita, mutta sieltä löytyy myöskin sitten koordinointia, mitä tulee näiden aineiden elintarvikkeiden suhteen. Päällekkäisyyttä löytyy siinä mielessä, että että on tuotteita, jotka ensin luokitellaan elintarvikkeiden kanssa kosketuksi joutuvaksi aineeksi ja sitten ne luokitellaankin biosideksi, esimerkiksi bakteerien kasvamista estävät toim- tuot aineet elintarvikkeissa. Ja tässä yhteydessä on olemassa tietty yhteys näiden kahden eri lainsäädännön välillä. Eli voimme rauhoitella Roa Glasia tämän suhteen. Eli tässä vastaukset näihin kahteen kysymykseen. Kiitoksia. Sitten Schlüter vielä lyhyt kysymys. Responsibility to do the testing and implement the legislation, of course, yes. And you also said that they will give you information. So my question... Kysymykseni on, kuinka monta testiä jäsenvaltiot ovat tehneet ja kuinka monta ongelmaa on löydetty ja mitä on etsitty näissä testeissä? ollaanko varmoja siitä, että säännökset toteutetaan asianmukaisesti? Bon. Malheureusement, je peux pas Ikävä kyllä, en voi nyt vastata siihen, kuinka monta testejä jäsenvaltiot ovat tehneet, mutta niitä on tehty, sen voin vakuuttaa. Niitä on tehty eri tasoilla. Niitä on tehty markkinoilla, eli ravintoloissa, supermarketeissa, myyntipisteissä. Sieltä otetaan elintarvikkeita, joita on paketoitu esimerkiksi vettä. Ja sitten tarkistetaan, millaisia ongelmia siellä on esimerkiksi muoviin liittyen. Eli markkinoilla tehdään pistokokeita ja sitten tehdään myöskin valvontaa tuotujen tuotteiden osalta. Maahantuojat tuovat erityisesti astioita, keramiikkaa, pannuja, kattiloita, muoviveitsiä, muoviastioita, muovimukeja. Silloin tehdään tuonnin yhteydessä tarkistuksia, ja kun valvonnassa havaitaan, että ei ole noudatettu yhteisön lainsäädäntöä, silloin nämä tuotteet käännytetään rajalla ja ne palautetaan alkuperämaahan. Eli voin vakuuttaa, että valvontaa on sekä rajoilla että myöskin jäsenvaltioissa, markkinoilla ja myöskin tehtaissa – ja tietysti silloin, kun on suurempia ongelmia tuotteiden kohdalla, jotka ovat jo markkinoilla, silloin voidaan käynnistää hälytysjärjestelmä nopean hälytyksen järjestelmässä. Ja tällä tavalla voimme ilmoittaa kaikkiin jäsenvaltioihin ja kolmansiin maihin, jotta nämä tuotteet voidaan vetää pois markkinoilta. Eli on monenlaisia mekanismeja, joiden avulla voidaan vetää markkinoilta pois tällaisia tuotteita silloin, kun ne eivät noudata lainsäädäntöä. Sitten meillä on yhteisön tarkastajia, jotka sitten tarkostavat, millä tavalla jäsenvaltiot soveltavat lainsäädäntöä liittyen näihin materiaaleihin, jotka ovat yhteydessä tai kontaktissa elintarvikkeisiin. Ja sitten katsotaan, kuinka paljon tarkistuksia tehdään kussakin jäsenvaltiossa ja millä tavalla lainsäädäntöä sovelletaan ja onko se riittämätöntä. Jos se on, niin sitten merkitään raporttiin ja sitten nämä raportit ovat kaikkien saatavilla ja voitte käydä ne läpi. Kiitoksia. Eli tämä monimutkainen asia on nyt tämän päivän osalta käsitelty. Ja nyt meillä on sitten aika paljon äänestyksiä. Toivottavasti teillä on kaikilla äänestyskortit mukana koska loppuäänestys sitten tehdään sähköisesti. Eli ottakaa nämä kortit jo esille. Mehän totesimme, että kohdat 8-13 otetaan ensin äänestettäväksi, eli vastuuvapaus 2008 ja valmistelija on Jutta Haug. Ensinnäkin yleinen talousarvio pääluokka kolme. Siihen on neljä tarkistusta. Eli tarkistus yksi, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus kolme, äänet puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Sitten loppuäänestys tästä mietinnöstä. Teemme tämän sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty. 38 ääntä puolesta yksi tyhjä ääni, eli onnittelut Haukille. Sitten virastot, kemikaalivirasto, siihen ei ole tehty tarkistuksia, eli äänestämme sähköisesti tästä mietinnöstä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 41 ääntä puolesta, yksi tyhjä ääni, eli hyväksytty. Seuraavaksi Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus. Siinä on yksi tarkistus Haukilta. Tarkistus yksi ään, siihen liittyy myöskin suullinen tarkistus, eli poistetaan sana interim. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äänestämme tästä mietinnöstä sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 40 ääntä puolesta yksi tyhjä ääni. Sitten Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen ei tarkistuksia Äänestämme jälkeen jälleen tästä sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 41 ääntä puolesta, yksi tyhjä ääni, yksi vasta ääni. Eli hyväksytty. Sitten seuraavaksi EMEA, lääkevirasto. Siihen on kaksi tarkistusta. Tarkistus yksi äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ulmerin tarkistus on identtinen, eli siitä ei tarvitse äänestää. Ja sitten loppuäänestys, sähköisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 42 ääntä puolesta yksi tyhjä ääni, eli hyväksytty. Sitten viimeinen äänestys. Euroopan ympäristökeskus. Tarkistuksia ei ole, eli äänestämme loppuäänestyksen sähköisesti. Äänestys päättyy. 42 ääntä puolesta, yksi tyhjä ääni, eli hyväksytty. Ja onnittelut Jutta Haukille näistä vastuuvapaus mietinnöistä komission ja virastojen osalta vuodelta 2008. Sitten siirrymme kohtaan 5. Kestävä tulevaisuus liikenteelle. Itse olen valmistellut lausunnon. Tarkistuksen 39. Tarkistus 1 Siinä on kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa, äänet puolesta. Vastaan. Tyhjä ja hylätty. Toinen osa, äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Luulen, että se on hylätty. Pitäisikö... No juu, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Eli olin nähnyt ihan oikein, eli se on hylätty. Sitten tarkistus kaksi äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kolme äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistammeko? No, selvä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. No niin, hylätty. 21 puolesta 21 vastaan, eli aika tiukalle meni. Aika hyvin nähty. Sitten tarkistus 4. Äänet puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 5, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 6, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 7, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 9. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 8. Tarkistus kahdeksan äänet puolesta vastaan tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. No niin, selkeästi hyväksytty. Sitten tarkistus 8 osa 2b, äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 24 puolesta 16 vastaan. Tarkistus 12. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 13. Äänet puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 14, äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 18, ensimmäinen osa, äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. Sitten tarkistus 21, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 21, toinen osa, äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, voimme tarkistaa vielä tämän. Eli tarkistus 21, toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kyllä se on hylätty. 19 puolesta 25 vastaan. Sitten tarkistus 18. Toinen osa. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 22. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Täytyy varmaan tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20 puolesta 18 vastaan, eli hyväksytty. Sitten tarkistus 17, äänet puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 15, äänet puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 16 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 21, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 hänet puolesta. Siis 27 tarkistetaan se vielä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se oli hyväksytty. Niin, sori. Se oli sittenkin hyväksytty. Sitten 29 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 äänet puolesta vastaan tyhjää. Varmaan hyväksytty, mutta tarkistetaan tämä kuitenkin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 34 äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 35 äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 36 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 37 ensimmäinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 38. Kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 39 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistamme vielä tämän 39 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Niin näin ihan oikein, eli 24 puolesta 19 vastaan. Sitten loppuäänestys sähköisesti. Äänestys päättyy. 43 ääntä puolesta, yksi tyhjä ääni. Eli tämä lausunto liikennevaliokunnalle tärkeästä aiheesta, eli kestävä tulevaisuus liikenteelle. Sitten kohta kuusi. Liotardin lausunto. Uutta pontta yhteisön vesiviljelyalan kestävää kehittämistä koskevalle strategialle. Tarkistus 5. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6, äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7, äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 8, äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Tarkistus 13. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 11. Äänet puolesta. does is actually to ask Tarkistus 11. Siinä pyydetään komissiolta tutkimusta näissä tuottajamaissa vesiviljelykaloista ja kertomaan, mitä mahdollista haittaa tästä saattaa olla kansanterveydelle, eikä, eivätkä tarkistukset 12 ja 13 tee tätä. Eli tämä tarkistus todellakin vaatii sitä, että nämä tutkimukset laaditaan siellä, missä tuotanto tapahtuu. Ja komission täytyisi sitten tehdä analyysi näistä mahdollisista haitoista kansanterveydelle. en ymmärrä, miksi tätä ei voitaisi ottaa lisäyksenä. 11 dafür. Selvä, eli tarkistus 11 hänen puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Onnittelut. Kannatti tehdä näin. Sitten tarkistus 14 äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 äänet puolesta. Vastaan tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa. Ä, siis tarkistus 15, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23 puolesta 20 vastaan, eli hyväksytty. Tarkistus 16, äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Varmaan sama enemmistö, mutta täytyy nyt tarkistaa. Tarkistus 16. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Vähän vielä tiukempi. 22 puolesta, 20 vastaan, yksi ääni, eli hyväksytty. Tarkistus 17, äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Varmaan sama enemmistö, eli hyväksytty. 18 äänet puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa. Eli tarkistus 18, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Eli toisinpäin, 20 puolesta 23 vastaan, eli hylätty. Tarkistus 19, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus 1. Kohta kohdalta äänestyksen ensimmäinen osa äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 2, äänet puolesta, vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme, äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä, äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten loppuäänestys sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 42 eli kaikki puolesta ja onnittelut Liotardille ja Euroopan yhteisön vesiviljelyalalle. Sitten on vielä yksi äänestys. Prodin lausunto Euroopan maahavainnointiohjelmasta – Äänestämme tarkistuksesta yksi. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä. Äänet puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa. Eli äänestys alkaa. Tyhjä, äänestys päättyy. Niin, 16 puolesta 26 vastaan, eli hylätty. Sitten loppuäänestys sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 42 ääntä puolesta, ei yhtään vastaääntä, eli onnittelut Proodille. Tämä maahanpainointiohjelma on erittäin keskeinen asia. Sitten ehdottimme, että äänestämme vielä kohdasta 15. Tämä nyt on muodollisuus, mitään sisältöön liittyviä muutosehdotuksia ei ole. Ainoastaan halutaan muuttaa oikeuspohjaa. Ja kyse on siitä, että komission ehdotus muuttaa oikeusperustaa neuvoston ehdotuksesta ja siitä tulee direktiivi. Eli lainsäädäntömenettely, jossa parlamentti on mukana 2004 päätettiin komission vastuualueesta ja siitä, miten se voi muuttaa neuvoston päätöksiä. Vuoden 2004 direktiivi korvaa virallisesti kesäkuussa 2010 vanhan neuvoston päätöksen. Ja jotta mitään oikeudellisia epäselvyyksiä ei tulisi, vanha sääntely pitää purkaa ja uusi käyttöön, koska asiakirjassa viitataan siihen, että eläintuotteiden maahantuojien ja tarkastajien työhön liittyviä asioita. Ja nyt päätetään vanhan neuvoston päätöksen voimassaolo ja vahvistetaan direktiivin voimassaolo kesäkuusta 2010 eteenpäin. Eli tämä nyt on tällainen muodollisuus, ja olen puheenjohtajan ehdottanut, että tästä äänestetään, mikäli kukaan ei tätä vastusta. Ja tietysti voimme kuulla vielä komissiota lyhyesti ja sitten vielä varjoesittelijöitä. Eli jos komissio nyt ihan lyhyesti voisi sanoa tästä asiasta jotain. Presidente, penso che lei abbia Eh, già detto tutto quanto necessario e una eh, operazione. Kiitos. Te kävittekin tämän hyvin läpi. Tässä on kysymys juridista operaatiosta, jolla halutaan parantaa tätä lainsäädäntöä. Tuontisääntöjä ei muuteta millään muotoa. Kiitos. Ja, herr Ladomada, vielen Dank. Dass... Kiitoksia. Tämä siis vahvisti sen, mitä sanoin. Sitten Schnellhardt. Ich denke, das ist... Kiitoksia. Tämä nyt on vähän turhaa, mistä nyt päätetään. Tämän asetuksen vuodelta 2006 astuivat voimaan. Ja nyt on korkea aika, että luomme oikeudellista selkeyttä. Ja myöskin katson, että vanha pitää kumota, jotta toimijat ja maahantuojat ja maastaviejät saavat vähän selkeyttä näihin sääntöihin. Ja varmaan nyt voimme äänestää. Kiitos. No niin, ei muita puheenvuoropyyntöjä, eli sitten voimme äänestää tästä mietinnöstä. Äänet puolesta. Vastaan. Eli onko tyhjääniä? Ei ole. No sitten sähköisesti tämä lainsäädäntö, päätösasemaehdotus, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. No niin, eli yksimielisesti hyväksytty. Eli nyt tätä selkeyttä on sitten luotu oikeusperustaan tässä kysymyksessä. No niin, sitten olemme kohdassa 14. Biosiidivalmisteet. Ja meillä on tässä mietintö Klasilta ja annan hänelle puheenvuoron. Ja hän voi kertoa meille alustavasti tästä mietinnöstä ja sen jälkeen sitten keskustelemme siitä. Klaas, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Biosiidit ovat esityslistalla ja myöskin Stassin kysymys osoitti, ja minullakin on kysymys siitä, miten vaikeaa on hallinnoida näitä biosiidejä, koska näitä päällekkäisyyksiä esiintyy. Ja meidän täytyy vielä miettiä näitä määritelmäkysymyksiä. Mutta hyvät kollegat, biosiidit ovat, niitä käytetään hyvin monissa tuotteissa, puhdistusaineissa, säilöntäaineissa, punkäsittelyaineissa ja sitten on myöskin rottaan myrkyissä, tuholaismyrkyissä käytetään biosiideja, eli hyvin monissa tuotteissa. Eli biosiidien kanssa olemme päivittäin tekemisissä. Tässä mietinnössä halutaan uudistaa biosiidien hyväksyntädirektiiviä vuodelta 1998 ja se pitäisi muuttaa nyt asetukseksi. Me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että tämänhetkinen direktiivi ei ole ollut tehokas. Valvontaohjelmien ohjelma olisi pitänyt päättää jo aikaa sitten, mutta ainakin sitä on pidennetty vuoteen 2014. Uusi asetus ensimmäistä kertaa nyt EU-laajuisesti tekisi kaikista biosiideista rekisteröitäviä ja sitä hallinnoitaisiin EUn tasolla. Ja komissio on ehdottanut, että tuotteet, jotka ovat vähän riskialttiita, ne voitaisiin hyväksyä EHA kemikaalivirastossa. Ja komission asiakirjassa minun mielestäni pitäisi vähän konkreettisemmin puhua tästä täytäntöönpanosta ja myöskin pitäisi vähän yksinkertaistaa näitä menettelyitä – ja meidän täytyy tulevaisuudessa toimia niin, että meillä on riittävästi rekisteröityneitä bioseidejä. Sitten ensinnäkin ympäristön suojelu. Kun hyväksytään ja markkinoidaan biosiidejä, silloin huolellisuusperiaate on tärkeä ja se pitää ottaa huomioon. Ja myöskin meidän pitää miettiä eurooppalaista vesidirektiiviä tämän asetuksen yhteydessä – ja kriteerit pitää määritellä hyvin selkeästi. Komissio ehdottaa 1A ja 1B ja endokriini vaikuttavia aineita ottaa kriteereiksi. Ja minulla on tässä nyt muitakin kriteereitä liittyen biosiediasetukseen. Ja esimerkiksi kasvinsuojeluaineet pitäisi saattaa yhteen näiden sääntöjen kanssa, mutta pitää muistaa myöskin ympäristövaatimukset ne on otettava mukaan ja niitä on noudatettava paremmin. Tässä puhutaan näistä PBTstä, VPstä, VBstä ja POPSeista. Endokriini vaikuttavat aineet on otettu mukaan tähän määritelmään. Nehän on määritelty jo kasvinsuojeluaineiden yhteydessä. Ja tähänkin pitäisi saada vähän selkeyttä näihin kriteereihin ja määritelmiin. Ja pyytäisin, että komissio vuoteen 2015 mennessä vähän määrittelisi näitä kriteereitä tarkemmin, ja siihen mennessä nämä CRM, kategoria 1b, säännöt ovat edelleen voimassa. No niin, hyvät kollegat, nämä biosiidikriteerit vastaavat hyvin pitkälti niitä, joita on määritelty kasvinsuojeluasetuksessa. Biosiidit tarjoavat enemmän poikkeusmahdollisuuksia, joita myöskin tullaan tarvitsemaan. Ja tämä poikkeusmahdollisuus on tärkeä, koska mikäli ihmiset tai ympäristö on altistunut näille aineille, tai jos niitä normaalista käytössä on käytetty näitä aineita, esimerkiksi syötissä, silloin kyseessä on poikkeustilanne. Ja mikäli ihmisen terveydelle aiheutuu vakava riski, ja mikäli näiden aineiden käyttö ei aiheuta suhteettoman suurta riskiä terveydelle. Ja meidän täytyy varmistaa, että mitään turvallisuusaukkoja ei ole. Ja jos ajatellaan näitä kasvinsuojeluaineita ja asetusta, meidän täytyy varmistaa, että nämä monet poikkeukset, joista tässä puhutaan, niiden turvatasoa ei saa alentaa. Ja siksi tuoteryhmä 4 ja 14-19 ovat tässä kohtaa tärkeitä. Ja kun jaetaan näitä lupia, täytyy miettiä myöskin aineiden teknistä edelleenkehittämistä. Esimerkiksi nanomateriaaleja pitää nyt tässä kohtaa miettiä. Ja sitten kohta kaksi, kuluttajan suoja. Kuluttajan voitava lähteä siitä, että ostetut tuotteet vastaavat eurooppalaisia vähimmäisstandardeja sisämarkkinoilla riippumatta siitä, missä jäsenvaltiossa tuote on ostettu. Jossa turvallisuusstandardeja ei voida kiertää, on tarpeen, että ei-eurooppalaiset tuotteet ja myöskin muualta tuodut materiaalit vastaavat EUn standardeja. Meillä pitää olla selkeät merkinnät, lupanumerot kaikista tuotteista, joita on käsitelty biosideillä. Ja täytyy puhua sisäisistä ja ulkoisista vaikutuksista, esimerkiksi hajun syöjät ovat tästä esimerkki. Ja sitten biosidit, jotka ovat suorassa kontaktissa ympäristön tai ihmisten kanssa, meidän täytyy vielä selvittää kaikki riskit ja vaarat. Ja sitten biosiidituotteiden suoja, niiden turvallinen käyttö ja ei-kemialliset vaihtoehdot, näistä tulee tiedottaa. Ja tähän liittyy näiden tuotteiden ammattimaiset käyttäjät ja heidän tiedottamisensa. Eli täytyy tietää, mitä tehdään, kun biosiilejä käytetään erityisesti työelämässä. Sitten kohta kolme. Meidän täytyy vähentää byrokratiaa lupamenettelyssä. Ja komissio on ehdottanut, että biosiilituotteet, jotka ovat vain pieniä riskiä, voidaan hyväksyä EFAN kautta. Ja muiden tuotteiden osalta pitää edelleen noudattaa kansallista lupamenettelyä – mutta hyvät kollegat, kuka sitten päättää, onko biosidi vähäriskinen tuote vai onko kyseessä korkeamman riskin tuote? Tämä ero nyt ei ole selkeästi määritelty, ja siksi ehdottaisin, että mahdollisuus laatia Euroopan laajuinen lupamenettely näille tuotteille – Tiedän, että me vaadimme hyvin paljon kemikaalivirastolta, mutta meidän pitää nyt ottaa askel eteenpäin ja sanoa, että kemikaalivirastolla on nyt hyvin paljon tekemistä REACH-asetuksen suhteen ja meidän täytyy nyt toimia vähän eri tavalla. Eli meidän pitäisi nyt suoraan toimia tässä EU ja kehittää eu laituinen lupamenettely kaikille tuotteille. Ja mielestäni tämä no, johtaa nopeampaan lupamenettelyyn ja harmonisoi eurooppalaisia markkinoita biosidituotteiden osalta. No, sitten vaikutukset, esimerkiksi mitä tulee tuotetietoihin tai liikesalaisuuksiin. No, meidän pitää huol- täytyy pitää huolta tietosalaisuudesta, yrityssalaisuuksista. Ja mielestäni tämä olisi paras hoitaa keskeisesti, keskitetysti kemikaaliviraston kautta. Ja meidän pitäisi noudattaa samaa aikataulua kuin REACHin osalta. Sitten erityisolosuhteissa lupamenettely, esimerkiksi lisälupamenettelyt, esimerkiksi kauppatuotteille tai tuotteille, joihin on tehty pieniä muutoksia, esimerkiksi jos yrityksen nimi on muuttunut, silloin pitäisi soveltaa yksinkertaistettua menettelyä. Lisäksi tarkistuksillani olen puuttunut näihin korkeisiin kustannuksiin, joita koituu yrityksille näiden lupamenettelyiden osalta, ja niitä kuluja tulisi alentaa tiettyjä tuotteita käytetään vain hyvin pienissä määrin, ja jos tuotteita tuodaan markkinoille pienissä määrin, silloin ei ole kannattavaa käydä läpi tällaista kallista lupamenettelyä, ja täytyy olla varovainen sen suhteen, millaisia kustannuksia aiheutamme yrityksille. Ei saa käydä niin, että korkeat kustannukset rekisteröinnistä ovat sellainen, jota kierretään, ja sen jälkeen sitten tuotteiden kirjo kapenee. No sitten hyönteismyrkkyjen osalta meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta voimme toimia innovaatisesti ja lisätä tuotteiden kirjoa. No sitten kansanterveyden suojelu. Tämä koskee meitä kaikkia suoranaisesti. Ja omassa vaalipiirissäni olen kuullut, että norovirus on nyt levinnyt sairaalassa. Ja silloin tarvitaan heti biosiidituotteita ja hygieniatuotteita, jotka tehoavat ja joita voidaan käyttää. Ja siksi on tärkeää, että tällaisten helposti tarttuvien sairauksien kohdalla meillä on tuotteita, jotka suojelevat ihmisten terveyttä. Ja tämä norovirus on esimerkki siitä, miten me tarvitsemme hyviä desinfiointituotteita, joissa on myöskin biosideja. Ja siksi on tärkeää, että meillä on hyvin laaja tuotekirjo ja hyvää ammattimaista käyttöä, koska joskus tästä on apua vain, mikäli toimitaan oikein, oikeaan aikaan, ja siksi meidän täytyy myöskin miettiä koulutusta niiden osalta, jotka ovat tekemisissä biosiidi- ja hygieniatuotteiden kanssa. Ja meidän täytyy korostaa tätä, koska mikäli niitä ei käytetä oikein ammattimaisesti, niin sitten siitä saattaa koittua riski vastustuskyvylle ja myöskin noronviruksen kohdalla tämän asia, jota ei saa unohtaa. Biosidit ovat välttämättömiä ja tiedän, että monet kollegat eteläisistä maista ovat huolissaan näistä kysymyksistä erityisesti hyönteismyrkkyjen osalta. Ja uudessa asetuksessa on nyt mahdollisuus vähentää biosideihin liittyviä riskejä. Ja mielestäni tässä on nyt tullut hyviä panoksia myöskin kollegoilta, jotta voimme pitää kiinni näistä tavoitteista ja viime kädessä saada aikaan hyvän asetuksen myöskin Euroopan tasolla. Ja kiitän jo teitä etukäteen hyvästä yhteistyöstä. Kiitos. Ja, vielen Dank, Christa Klass. Kiitoksia Krista alustuksesta tähän mielenkiintoiseen ja monimutkaiseen, mutta tärkeään aiheeseen. Tässä on ympäristösuoja ja sitten toisaalta kansanterveyden suojelu keskiössä. Ja myöskin täytyy muistaa, että on hyvin paljon pieniä yrityksiä tällä alalla, ei pelkästään suuria. Ja lausunnossa nämä asiat on nyt sitten selvitetty. Sitten varjoesittelijät, eli Jörgensen saa ensimmäisenä puheenvuoron, olkaa hyvä. Men, og tak til ordføreren. Jeg synes øh, helt overordnet betragtet, kun tarkastellaan asiaa kokonaisuutena, mietinnössä huomataan ero. Mielestäni, mielestäni tämä auttaa lainsäädännössä. Minulla on sekä positiivisia että negatiivisia kommentteja. Tämä ei ole esittelijän vika, mutta saimme tekstin käsimme hyvin myöhäisessä vaiheessa. Minulla ei vieläkään ole tekstin lopullista tanskankielistä versiota. Tietyt muutokset on tehty ainoastaan saksaksi. Saimme tekstin vasta viime viikon perjantaina ja se on hyvin lyhyt aika. Sillä aihe on hyvin tekninen ja monimutkainen. Tarvitsemme paljon aikaa asian arviointiin. Meidän pitää saada selkeä kuva niistä vaikutuksista, joista tällä on. En ole saanut tarkistuksista käännöksiä. Asia on niin monimutkainen, että olisi ollut hyvä saada tämä aikaisemmin. En tiedä, pitäisikö tämä kommentti kohdistaa puheenjohtajalle vai minne. Mielestäni on erittäin hyvä, että puhutaan ympäristön terveydestä – samalla kun puhutaan muun muassa tuotannosta. Haluaisin myös lisätä, että jos puhumme ympäristön terveydestä, lainsäädännössä ei ilmo, ilmaista selvästi kaikki Me haluamme yhden yksittäisen oikeusperustan, mutta meillähän voisi olla tällainen jaettu oikeusperusta. Konkreettisesti ehdottaisin, että tarkastelemme laatimiani niin tarkistuksia, jotka koskevat tällaista kolminaista oikeusperustaa, jossa puhutaan ympäristöstä ja terveydestä. Eli tässä ei tule kyseeseen ainoastaan artikla 95 ja sisämarkkinat. Tämä minun mielestäni olisi paras vaihtoehto, jotta varmistetaan se, että me saavutamme tavoitteet ja suojelemme ympäristöä ja kansanterveyttä ja että ne otetaan täydessä mitassa huomioon ja jotta ne heijastuvat hyväksytyssä lainsäädännössä Toivon mukaan voitte avomielisesti vastaanottaa tämän mahdollisuuden. Olen myöskin sitä mieltä, että jos me puhumme näistä varsinaisista tavoitteista, niin vieläkin enemmän kuin aikaisemmin meidän täytyy tehdä selväksi se, että aivan erityisesti haavoittuvia ryhmiä tulisi suojella. Ja tämä voitaisiin hoitaa artiklassa yksi. Ja sitten vielä tärkeä kohta, kun me määrittelemme vähäriskisiä aineita, niin varmaan olette samaa mieltä kanssani siitä, että tämä on hyvin epämääräinen määritelmä. Olisin iloinen, jos komissio tekisi tässä asiassa aloitteen, jos tarkastelemme tämänhetkistä määritelmää. Sen perusteella on hyvin vaikeaa päätellä, mitä seuraamuksia Tällä on. Ja tästä syystä minulla on sellainen olo, että me tarvitsemme hyvin selkeän ja paljon tiukemman määritelmän. Ja meidän täytyy saada asiantuntijoiden panos siitä, mitä tällä halutaan tarkoittaa. Eli tieteellistä panosta komission suunnalta kaivattaisiin. Jos me puhumme näistä rajakriteereistä, niin minun mielestäni on hyvä, että Esittelijä on laatinut paljon tarkistuksia, jotka saattavat tämän lainsäädännön paremmin linjaan torjunta-aine lainsäädännön kanssa. Eli tästä aloitteesta olen täysin samaa mieltä. Ehkä voisin auttaa teitä siinä, että tätä hieman tiukennettaisiin entisestään, mutta lähtökohtana tämä on erinomainen. Ja sitten on vielä yksi osa-alue, josta olen jokseenkin eri mieltä tässä puhutaan poikkeuksista ja niiden käyttöön ottamisesta. Artikla 45 mahdollistaa sen, että poikkeuksia voidaan ottaa käyttöön käyttöön, mutta en ole varma, että nämä kolme, joita vaaditte, en ole varma siitä, että nämä ovat tarpeellisia. Tässä ehkä avataan tulvaportit tuottajien kannalta ja näin tuottajat ryhtyvät pyytämään poikkeuksia sellaisia, jotka eivät markkinoiden kannalta ole välttämättömiä. Eli minä poistaisin nämä kolme poikkeusta. No, te näytätte hieman surulliselta siellä, mutta ehkä meidän täytyy palata tähän syvällisemmin ja käydä tästä pitempää keskustelua. Sanoin, että tämä ennalta periaate on tärkeä. Sitten meidän täytyy tarkastella myöskin yhteyttä auktorisointiviranomaisten, lupamenettelyviranomaisten välillä. Kemikaalivirastolla on omat parametrinsa, mutta meillä tulisi olla selkeä kuva tämän ehdotetun tekstin vaikutuksista. Jos me laadimme jotakin tähän, tämän suuntaista, niin silloin me tarvitsemme selkeän kuvan siitä, minkälaisia vetomahdollisuuksia eri mailla on. Kasvinsuojeluaineet, torjunta-aineet, tästä löytyy, tässä on tullut esille asioita ja niitä on jo tullut esille tässäkin keskustelussa. Eli yksittäiset maat ehkä haluavat, että niiden erityisolosuhteet otetaan huomioon, mutta toistaisin vielä kerran, että tämä on erittäin tärkeää keskustelua ja entistäkin tärkeämpi, jos me noudatamme teidän kantaanne, jossa annetaan suurempia toimivaltuuksia kemikaalivirastolle. Nämä olisivat minun alustavat kommenttini. Haluaisin vielä lisätä sen verran, että olisi hyvä, jos meillä olisi hieman enemmän aikaa tarkistuksille, koska silloin minäkin voisin laatia erittäin hyviä tarkistuksia, koska meillä on nyt vain viikko aikaa, eikä ole mahdollista laatia tarkistuksia noin nopeasti. Ja kuten sanoin, valitettavasti minun saksani ei ole niin hyvä. Puhun sitä vain vähän ja olisi ollut mukava lukea nämä tarkistukset kyllä tanskaksi. Ja, da kann man natürlich noch üben. Kiitoksia. Nyt täytyy vähän vain harjoitella. biosiidi. mietintö on tähän hyvä mahdollisuus. Mutta panemme tämän merkille ja siirrämme tätä nyt sitten viidenteen maaliskuuta. Ja tämä sopii myöskin esittelijälle. Eli tässä on nyt viisi lisäpäivää ja silloin ne on saatavilla myöskin tanskaksi. Sitten Lepage nyt ei ole täällä, Razini ei ole täällä, Gilling ei ole paikalla. Sitten jatkamme. Sisämarkkinavaliokunnasta Sartori ei myöskään ole paikalla. Restorossi oli ensimmäinen sitten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 jos me epäonnistumme tässä, niin eh, sillä saattaa olla negatiivisia vaikutuksia tuotteiden käyttäjille. Meidän täytyy ensin tehdä selväksi se, että on valtava ero eh, biosidien ja biosidien välillä, koska on täysin harmittomia biosidituotteita, joita käytetään esimerkiksi hyönteisten karkottamiseen pakkauksessa kuten niissä jo sanotaankin, niissä täytyy kertoa, onko kyseessä biosidi vai ei. Ja paketissa täytyy sanoa, että niitä voi käyttää kotitalouksissa. Hyönteistuotteita käytetään myöskin sitten terveydelle vaarallisten hyönteisten tappamiseen. Ja sitten on vielä kolmaskin kategoria, joka on erittäin haitallinen ihmisterveyden kannalta – ja sitä edelleen käytetään hyttysten karkottamiseen, mutta tätä, näitä aineita täytyy käyttää hyvin rajallisissa olosuhteissa, eli kansalaisten täytyy sulkea ikkunansa ja niin edelleen ennen kuin tuotetta käytetään. Eli jos samaa politiikkaa sovelletaan hyönteisten kohdalla, niin meillä itse asiassa on kolme erilaista tuoteryhmää. Yksi on täysin harmiton, jota käytetään hyvin laajalti kotitalouksissa ja kuitenkin ne ovat biosidejä. Sitten on biosidituotteita, joita tulisi käyttää vain ulkona, ja niitä käyttävät henkilöt, jotka haluavat karkottaa hyttyset puutarhoistaan. Ja sitten on vielä kolmas luokka, jossa erityiset yritykset, joilla on lupa tuhota näitä hyönteisiä laajemmalla alueella. Eli ei ole lainkaan helppoa helppoa tehdä eroa näiden eri aineiden välillä, koska ne kuitenkin jäävät ympäristöön ja ne saattavat olla eh, eritasoisesti vaarallisia. Ja kun me puhumme eh, sienimyrkyistä, ne ovat myöskin torjuita aineita mutta ne, ovat usein, ne on usein yhdistetty tuotteeseen. Ne on ujutettu sinne mukaan. Ja jotta tuotetta voi vielä syödä, niin täytyy kulua tietty määrä aikaa. Ja jos tätä sienimyrkkiä käytetään esimerkiksi tehtaalla, niin silloin tätä tuotetta ei jonkin aikaa voi vielä syödä. Eli jos minä syön tuotteen, joka on käsitelty sietinimyrkyillä, niin jos syön sen vaikka kymmenen päivän kuluttua, niin se saattaakin olla vaarallinen. Eli meillä täytyisi olla ratkaisuja, jolla me voimme varmistaa, kuinka monen päivän kuluessa tämä aine haihtuu tuotteesta. Tätäkään minun mielestäni ei ole kovin hyvin säännelty ja tämäkin on tärkeä asia, koska voi olla, että syön myrkkyä, jos syön tuotteen liian aikaisin. Kaikki hedelmätkään eivät ole vertailukelpoisia. Voisin käsitellä esimerkiksi melonin tällaisella parasiittituotteella, joka on aika voimakas tuote, vahva tuote, koska kukaan hän ei syö melonia kuorineen. Ja jos sitten käsittelen omenaa samantyyppisellä aineella, niin monethan syövät kuitenkin omenan kuorinen ja silloin saattaa syntyä myrkyttävä tilanne. Eli tässäkin täytyisi tehdä ero. Ja sitten on myöskin tällainen herkkien hedelmien ryhmä, jotka syödään kokonaan, siis mustikat, vadelmat, kirsikat, ne ovat aina hieman arempia kuin muut, koska kukaan hän ei koskaan ryhdy tällaisia kuorimaan, vaan ne syödään kaikki ne päivineen. Nämä ovat sellaisia tuotteita, joita kuitenkin käsitellään e, eri tuotteilla. Kirsikat ja omenat ovat e, sellaisia maataloustuotteita, e, joita käsitellään kemiallisesti mm, paljonkin. Ja me tarvitsemme jonkinlaisen etiketöintijärjestelmänkin. Ja jos tätä tekstiä tarkastelee, niin hieman alkaa pelottaa, koska jos me ryhtyisimme soveltamaan komissiolta tullutta tekstiä, niin olisi mahdotonta myydä suoraan mm, marjoja metsästä esimerkiksi mansikoita tai muita, koska niitä ei voi yksittäin etiketöidä. Ne, jotka myydään markkinoilla, ne ovat usein kausituotteita, ne myydään silloin, kun ne ovat parhaimmillaan ja ne myydään kiloperiaatteella. Niitä ei edes paketoida. Miten ne voidaan sitten etiketoida, jos ei tuotetta edes paketoida? Torilla vaan on iso kasa mark- mansikoita ja tuottaja myy ne suoraan. Ei ole minkäänlaista paketointivaihetta. Eli jälleen kerran me tarvitsemme tällaisen suoramyyntiikin jonkinlaista ja Sitäkään ei tässä mainita. Eli meidän täytyy tehdä tässä hyvin syvällistä työtä, jotta ei luoda ongelmia kuluttajien ja tuottajien kannalta. Eli pyytäisin hieman pidempää lykkäystä, josta valiokunta voisi työstää tätä tekstiä, koska tämä teksti on hyvin vaativa ja se on kuitenkin erittäin tärkeä teksti. Danke, Herr Rossi, für die Einführung. Kiitoksia tästä johdatuksesta hedelmätieteeseen. Melonin kuoret ja mansikan kuoret ovat vähän eri juttu. Ja klassilla on sitten vastaus tähän. No sitten täällä on vielä varjoesittelijöitä. Pavanova. Ja sitten Binevilt hänen jälkeensä.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 hän ei kuitenkaan voinut kovin yksityiskohtaisesti tähän tekstiin mennä, koska hän sai tekstin vain englanniksi ja ranskaksi. Ja Corinne Lepage on myöskin sitä mieltä, että yksi viikko on liian lyhyt aika, koska tämä on niin tekninen asia, eli me tarvitsemme tämän käsittelyyn enemmän aikaa. Tässä vaiheessa mietintö jo herättää koko joukon kommentteja. Ensinnäkin Corinne Lepage on tyytyväinen niistä tarkistuksista, joilla parannetaan komission ehdotusta. Hän esimerkiksi tukee vaatimuksia vesien suojelusta ja tuesta, jota annettaisiin PK-yrityksille. Hän tukee myöskin esittelijän tarkistusta 10, jolla suojellaan ihmisten ja eläinten ja myös ympäristön terveyttä Mietinnössä ei kuitenkaan ole tartuttu päähaasteisiin eh, tätä rajajärjestelmää. Tätä artiklaa tulisi tarkentaa, mutta mietinnössä edelleen mahdollistetaan mutageenisten ja lisääntymisterveydelle vaarallisten aineiden käytön ja saattamisen markkinoille. Corin Lepage on myöskin huolestunut näistä poikkeuksista artiklassa 5 ja hän haluaisi pyytää esittelijältä ja komissiolta, olisiko tämä artikla 45 kuitenkin riittävä luomaan puitteet tällaisille hätätapauksille. Tästä syystä Rouva Lepage jätti teollisuusvaliokunnassa tarkistuksen, jonka tarkoituksena on poistaa nämä artikla 5 poikkeukset. Sitten vähäriskisen lähestymistavan hän tukee komission ehdotusta, mutta hän pyytää parempaa määritelmää vähäriskisille tuotteille. Esimerkiksi se, että ei altistu tuotteille, niin se ei riitä siihen, että joku tuote luokitellaan vähäriskiseksi biosidiksi. Sitten lupamenettely, lähettelijän lähestymistapa on keskitetty lupamenettely biosidituotteiden kohdalla, mutta Rouva Lepage ei ole kovinkaan vakuuttunut tästä lähestymistavasta. Esittelijän ja varjoesittelijän täytyy nopeasti keskustella tästä. WHO on mukaan sen torjunta-aineiden arviointijärjestelmän mukaan Corinne Lepage on hieman huolestunut siitä, miten näitä lupamenettelyjä sovellettaisiin tämän WHOn arviointijärjestelmän mukaisesti. Hän ei ole vakuuttunut siitä, että tämä järjestelmä vastaa eurooppalaisia standardeja, mitä ympäristöasioihin tulee, ja joiden tarkoituksena on suojella ympäristöä ja ihmisiä näiltä torjunta-aineilta. Sitten mitä avoimuuteen tulee ja nanomateriaaleihin tulee, Rouva Lepage pahoittelee tietojen saanin vähäisyyttä näiden vaaratekijöiden osalta, koska ympäristöarviointi, kuten myöskin tilastotiedot, niiden täytyisi olla julkisesti saatavilla ja niitä tulisi päivittää säännöllisesti. Ja hän pyytää myöskin tutkimusta nanomateriaalien vaikutuksista ja hän tulee jättämään tähän liittyen tarkistuksen. Ja kuten jo sanoin, niin olisi ehkä hyvä, jos varjoesittelijät tapaisivat ja täten voisivat kommentoida hieman syvällisemmin ja ehkäpä keksiä sitten kompromissitarkistuksia. Kiitos. Schön, Sabine Wils. Kiitoksia Sabine Wilz. Äh, Kiitoksia. Olen Guen varjoesittelijä. Klassin mietintö on hyvin teollisuusystävällinen mielestäni. Tämä asetuksen uudistaminen, mitä tulee biosidien lupamenettelyyn, Siinä ei ole samoja standardeja kuin tuholaismyrkkydirektiivissä, ja siinähän on todettu, että ammattimiehet, ammattiihmiset ovat rajoittaneet sen soveltamisalaa, ja biosiidithan ovat aineita, joita kaikki ihmiset käyttävät. Ja erityisen ongelmallista on tässä ohjelmaksessa nämä lupamenettelyt tuotteiden osalta, joissa on vain vähäinen riskipotentiaali – ja haluaisin tukea sitä, mitä on jo sanottu. Eli biosidien lupamenettely tai sitten altistuminen biosidituotteille. Kuten sanottu, biosidia käyttävät kaikki ja erityisesti raskaan olevat naiset ja lapset pitää ottaa huomioon. Ja meidän pitää miettiä, että näiden tuotteiden välttäminen on joka päivä elämässä käytännössä mahdotonta ja tietyt tuotteet, joissa on vähäistä riskipotentiaalia ja jotka on sallittu vain yhdessä jäsenvaltiossa, ne pitää sitten saada käyttöön kaikissa jäsenvaltioissa, ja tämäkin on mielestäni aika suuri ongelma. No sitten EU-laajuinen lupamenettely biosidien osalta. Siis kaikki biosidit, kaikilla jäsenvaltioilla on oltava oikeus kieltää jonkun biosidin käyttö maassaan. Biosideihin liittyvä kulttuuri ja perinne on eri maissa hyvin erilaista. Esimerkiksi koto, kotikäytössä tai julkisessa käytössä, mitä tulee hyönteismyrkkyihin. Ja sitten tieteelliset tutkimukset näistä vaikutuksista, on, niitä on hyvin vaikea tehdä. Hyvin usein vain hyvin runsas käyttö aiheuttaa tuotteita ja Tämä tieteellinen tutkimus on helpompi tehdä esimerkiksi tuholaismyrkkyjen osalta, koska ammatti-ihmiset käyttävät näitä vain rajoitusti ja silloin näitä tutki- vaikutuksia voidaan tutkia tehokkaammin. Sitten tiettyjen esimerkiksi nanopartikkelien käytön kieltäminen. Niitähän on esimerkiksi tuttipulloissa, elintarvikkesäiliöissä, hammastahnassa. Eli meidän täytyy nyt katsoa, millä tavalla näistä asioista voidaan keskustella. Nämä asiat ovat hyvin monimutkaisia ja on hyvin vaikea suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Ja tässä on vielä paljon parantamisen varaa. Ja kuten edellinen puhe totesi, meidän pitäisi lykätä tätä asiaa vielä eteenpäin. Kiitos. Karl Schlüter. Sitten Karl Schlüter. First, I just want to support Dan's uh, request for an extended deadline for amendments. I think it's necessary in this complicated dossier. And also... Minusta tämä asia on hyvin monimutkainen ja tarvitsemme lisää aikaa. Mitä tulee viidenteen artiklaan, minusta komissio teki virheen siinä, että, että näitä mainitseminen aineita ei sisällytetty listaan. Mielestäni on tärkeää lisätä kuluttajien tietoisuutta. Hyvä, että mainitsitte tämän. En ole samaa mieltä siitä, että jäsenvaltioiden pitäisi täysin luopua vastuusta. On erilaisia käytäntöjä eri maissa. Mielestäni meidän pitäisi jättää kompetensseja jäsenvaltioille. Kemikaalivirastolla on kyky toimia asian hyväksi. Artiklan kohdasta 5.2b. haluaisin sanoa, että mielestäni ja erityisesti sen jälkeen, kun tapasin Tukholman alueella ää, äh, sairaalaan, sairaaloiden asiantuntijan, kuulin, että alkoholia käytetään usein puhdistamiseen. Jos biosideja tarvitaan paljon sairaaloissa – ja pinnoilla, joissa ne eivät ole välttämättömiä. Niiden käyttö, se vaikuttaa niiden käyttöön siellä, missä ne ovat täysin välttämättömiä. En, en myöskään täysin luota tähän terminologiaan, äh, kun puhutaan normaalista käytöstä. Yli puolet myrkkypäästöistä – aiheutuu erilaisista virheistä tai puutteista. Kun puhdistusjärjestelmät ovat hyvin tehokkaita ja jos tähän tulee yhden tunnin häiriö, niin tunnin aikana vaikutukset voivat olla suuremmat kuin koko vuonna. Rajoitteita siis tarvitaan myös siinä vedenpuhdistuslaitoksissa mielestäni pitäisi, ne pitäisi ottaa myös huomioon, jos vedenpuhdistuslaitteet ovat heikompia, se vaikuttaa hygieniaan. Se pitäisi ottaa huomioon rajoituksissa. Kuluttajat uskovat usein, etteivät kulutustuotteet ole vaarallisia – likaiset kädet ovat täynnä bakteereja. Jos vaarallinen patogeeni saapuu likaisiin käsiin, sen on vaikea kasvaa. Steriileissä käsissä taas bakteerit voivat kasvaa nopeammin. Meidän ei siis pitäisi pelotella liikaa. En tiedä, mitä liberaalit haluavat pienten ja keskisuurten yritysten suhteen. Kaikkia riskejä ja hyötyjä ei tunneta. Joskus rajoitukset auttavat niitä, joskus eivät. Meidän täytyy löytää kompromissi ja toimia parhaalla mahdollisella, mahdollisella tavalla. Joskus tästä on apua. Voimme keskustella asiasta. Kiitos. I'm not a shadow. Anja Weisgerber. Sitten Weisgerber. Puheenjohtaja, arvoisa esittelijä Klas. Ensinnäkin haluaisin onnitella teitä hyvästä mietinnöstä. Tämä on hyvin laaja ja menee oikeaan suuntaan. Minäkin on vain pari huomautusta. Haluaisin vahvistaa jotain ja muutamissa kohdissa minulla olisi vielä kysymyksiä. Ensimmäiseksi yhteisön lupamenettely Direktiivin mukaan tällä hetkellä biosidituotteet hyväksytään jäsenvaltioissa. Ja nyt komissio ehdottaa, että kansallisen lupamenettelyn lisäksi olisi EU-lupamenettely, mutta vain tuotteille, jotka ovat vähäriskisiä tuotteita. Ja tällaisten tuotteiden osalta siis tämä muutos tulisi voimaan. Tämä on askel oikeaan suuntaan, mutta mielestäni tämä on vain puolikas askel. No, harmi, ettei Klaas nyt kuuntele minua. Ja olen iloinen siitä, että esittelijä on menossa harmonisoinnin suuntaan. Ja on hienoa, että uskalla tämän kokonaisen askeleen tähän suuntaan. Ja mietinnössä puhu tästä keskitetystä lupamenettelystä kaikille biosirituotteille. Ja se on tärkeä kohta koska komissio itsekin on arvioinnissaan todennut, että yhteisön lupamenettely olisi kaikkein tehokkain, jotta voidaan luoda kannustimia innovatiivisille tuotteille. Ja meidän pitäisi joka tapauksessa jatkaa tällä tiellä. Ja myöskin jäsenvaltioissa pitäisi olla yhtenäistetty biosiilituotteiden lupamenettely. Tiedän tämän keskustelun ja me tiedämme kumpikin hiukan näistä muista direktiiveistä, ja haluaisin nyt kuulla, millä tavalla jäsenvaltiot ottavat tähän kantaa. Onko nyt alustavasti jo keskusteltu tästä neuvostossa? Haluaisin siitä kuulla hiukan. Onko tämä nyt oikea tie? Ja parlamentissa meidän pitäisi painottaa tätä. Ja uskon, että poliittisten ryhmien rajojen yli voimme ottaa tähän kantaa. Erittäin hyvä myöskin tämä ratkaisu liittyen siihen, että jäsenvaltiot voivat itsekin toteuttaa näitä lupamenettelyitä. Ja on tärkeää, että näitä asioita ei käsitellä pelkästään Helsingissä, vaan että myöskin kansalliset viranomaiset tarkastelevat näitä kysymyksiä. No sitten vielä nämä nanomateriaalit ja erityisesti nanomateriaalin ehdotettu määritelmä. Strasbourgissa hyväksyttiin nanomateriaaleihin liittyvä päätöslauselma, ja siinäkin todettiin, että NATO-materiaalit ovat hyvin monenlaisessa käytössä uusissa tuotteissa, teollisuudessa, esimerkiksi auto, energia, lääketeollisuudessa. Ja meidän pitäisi tässä joka tapauksessa, ei pidä jättää nyt näitä innovaatioita tälleen, vaan tutkimusta pitää jatkaa ja meidän pitää tietenkin edetä varovaisesti, mutta kuitenkin miettiä eri käyttömahdollisuuksia edelleen. Tässä on puhuttu määritelmästä liittyen tähän nanomateriaalien määritelmään. Ja tämä nyt on varmaan yksi ensimmäisiä, ja tämä on yksi ensimmäisiä nanomateriaalien määritelmiä. Mielestäni joka tapauksessa nanomateriaaleja pitäisi säännellä lainsäädännössä. Tämä on oikea tapa edetä. Mutta ehkä meidän pitäisi vielä katsoa, millä tavalla tämä määritelmä luodaan. Koskeeko tämä vain biosidejä vai onko nanomateriaalin yleinen määritelmä sitten sellainen, joka sopisi myöskin muiden tuotteiden yhteyteen. Eli meillä pitäisi olla yksi määritelmä. Eli tässä haluaisin tarkastella tätä hiukan pidemmälle. Sitten lupamenettely biosidituotteiden osalta. Tulevaisuudessahan tällaisia tuotteita voi käsitellä vain biosideillä, mikäli ne ovat sallittuja Euroopassa. Muuten niitä ei enää saa markkinoida EUn alueella, ja tämä koskee myöskin maahan tuotuja materiaaleja ja tuotteita. Sitten kun ajatellaan kuluttajasuojaa, voidaan todeta, että tämä on askel oikeaan suuntaan. Muuta katson kuitenkin, että velvollisuus, että kaikki tuotteet sallittaisiin, kun niitä on käsitelty biosidellä, siitä saattaa olla vaikutuksia markkinatilanteeseen EU:ssa. Ja sitten vielä on kysymys, miten tätä valvotaan viime kädessä. Haluaisin kuulla komissiolta tästä hiukan jotain, koska kun kyse on biosidituotteista, miten niitä sitten voidaan valvoa. Meidän pitäisi mielestäni keskittyä näihin kemiallisiin vaikuttaviin aineisiin koska siellähän lupamenettely pitää olla tiukempi, ja tässähän puhuttiin jo näistä kriteereistä liittyen kasvinsuojeluaineihin. Siellähän on hyvin tiukkoja sääntöjä, eli miksei biosiilituotteiden osalta myöskin olla tiukempia, ja miten sitten toimitaan maahan tuotujen tuotteiden valvonnan osalta. No sitten nämä maksut. On tärkeää, että näitä maksuja yritetään harmonisoida tällä alalla. Ja sitten nämä vuosimaksut, joita ollaan suunnittelemassa, mutta niistä ei saa mitään vasta suorituksia. No se on pk yritykselle aika vaikea kysymys. Ja on hyvä, että olet tässä ehdottanut sitä, että tämä kohta poistettaisiin. Ja sitten lopuksi vähäriskiset biosidituotteet ja niiden edistäminen. No, meillähän on nyt selkeä määritelmä, mikä on vähäinen riskipotentiaali Eli jonkinlainen merkintä pitäisi ottaa käyttöön, ja sitten loppukäyttäjä saisi siitä kaikki tarpeelliset tiedot. Eli kyseessä on riskinen biosidituote, ja silloin hän tietäisi, että kyseessä on turvallinen tuote, ja että ehkä tässäkin voitaisiin vähän rajoittaa tätä määritelmää ja miettiä tätä vähäriskistä potentiaalia. Eli onnittelut hyvästä mietinnöstä ja kiitoksia hyvästä yhteistyöstä. Ja, vielen Dank. Kiitoksia. Sitten komissio Bolspet kertoo tähän komission kannan. Ja sitten vielä esittelijä lopuksi. Eli komissio, olkaa hyvä. Yeah, many thanks, Chair. <clears throat> And many thanks also to Mrs. Klaas. Kiitokset puheenjohtajalle ja rouva Klaasille tästä työstä. Siinä oli monia kohtia, joita, jotka komissio toivottaa tervetulleeksi. Ensinnäkin ympäristötekijöiden mukaanotto kriteereihin. Lisäksi hyväksymme sen, että viitataan nanoteknologian vaikutuksiin. Sitä tehdään jo nyt, mutta sitä voidaan laajentaa. Edellinen puhuja kiinnitti huomiota määritelmiin. Komissio on, työskente- on luomassa yleisempää määrittelyä nanoteknologiatuotteille. Lisäksi tarkistukset, joissa pohditaan sisäisiä ja ulkoisia vaikutuksia. Ähm, nämä menevät samaan suuntaan komission ajatusten kanssa. On tärkeää tarkastella etiketöintiä. Biosidituotteissa on ollut viime aikoina ongelmia enemmänkin Komissio on samaa mieltä Rova Klassin kanssa siitä, että on hyvin, hyvin tärkeää korostaa biosidien positiivisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia. Komissio työskentelee myös asian parissa. Monet tutkimukset ovat työn alla. Komissiolla on enemmän vaikeuksia seuraavien asian kanssa, asioiden kanssa. Esimerkiksi korja, tarkistus 67. Meidän täytyy jossa indeed some of the other Muutkin jäsenet mainitsivat sen, että keskittäminen biosidituotteiden kohdalla on avainkysymys ja vaikutusarviointikin osoittaa, että siitä voi olla hyötyä kaikille, mutta tässä täytyy löytää oikea tasapaino kaikkien biosidituotteiden täyskeskittäminen. No kukaanhan ei tiedä, kuinka paljon tuotteita on. Voi olla kysymys 10 000, 50 000 aineista, eli voiko virasto sitten hallinnoida tällaista. No me hieman epäröimme, eli jonkinlainen kompromissi tässäkin tulee löytää. Toinen tärkeä ulottuvuus ja Rouva Klassin tarkistukset keskittyvätkin näihin. Ja tässä on kysymys niiden teollisten ryhmien välillä, jotka jo ovat tässä ohjelmassa mukana ja niiden välillä, jotka ovat ulkopuolella. Näissä, näihin viitataan mietinnössä vapaa matkustajina, mutta usein puhutaan PK-yrityksistä, joilla on hyvin pieni markkinaosuus ja täysin oikeutetusti he ovat ehkä suunnitelleet ostavansa niin sanotusti tiensä markkinoille. Meidän mielestämme on oikein, että heitä ei heitetä markkinoiden ulkopuolelle, vaan että näille annetaan mahdollisuus ostaa tiensä näille markkinoille. Ja meidän mielestämme tätä täytyisi tarkastella hieman enemmän. Me olemme täysin avoimia Rova Klaasin ehdotusten suhteen liittyen siihen, miten artiklaa 86 tulisi soveltaa, mutta tämä täytyy tehdä sellaisella tavalla, että se ei vain yksinomaan luo monopoleja eikä mahdollista legitiimien yritysten liiketoimen jatkamista. Ja sitten vielä muutama lisäkommentti. Tämä vuosimaksu. maksu ja sen poistaminen. No komissio ajatuksena oli se, että tämän tuotteen elinkaaren ajan hieman jaettaisiin näitä kustannuksia. Eli sen sijaan, että maksettaisiin iso summa heti tuotteen alkuvaiheessa, niin maksettaisiin pienempi summa alkuvaiheessa ja sitten maksettaisiin, hoidettaisiin loppuvuosimaksujen kautta. On myöskin paljon tarkistuksia, jossa puhutaan lisätuotteista, päällikkeistä tuotteista. No, mm, tässä on kysymys kaupallisista toimista tai tavoista, mutta ei tästä lakia tule ryhtyä säätämään. Sitä tulisi turhan monimutkaista. Sitten tässä esitettiin kysymyksiä komissiolle. Ensinnäkin herra Jörgensen komissio on kyllä valmis työstämään tätä vähäriskisten tuotteiden kysymystä. Me olemme pyrkineet tekemään ehdotuksen, joka olisi tieteellisesti uskottu, uskottava ja joka ehkä toimisi, mutta tunnustamme nyt, että tätäkin voitaisiin parantaa ja olemme täysin valmis tähän pyrkimään. Sitten esitettiin suora kysymys poikkeuksiin liittyen ja listan ulkopuolelle jättämiseen liittyen ja voitaisiinko se hoitaa artiklassa 45. Meidän mielestämme ei, koska artikla 45 sitä sovelletaan tapauskohtaisesti ja lyhytaikaisesti ja näissä ulkopuolelle jättämisissä ja poikkeuksissa, niissä olisi kysymys esimerkiksi rottamyrkyistä. Eli jos näitä sovellettaisiin niin tiukasti, niin rottamyrkkyjä ei olisi Euroopan unionin markkinoilla ollenkaan. Eli tässä ei anneta tapauskohtaisesti poikkeuksia, vaan sanottaisiin, että joko rottamyrkkyjä on tai sitten ei ole. Ja meillä on kuitenkin kansanterveyteen liittyviä tarpeita, jotka viittaavat siihen suuntaan, että tulisi olla hieman ennustettavimpia seuraamuksia näillä lainsäädännöillä. Ja sitten viimeinen kysymys, jonka esittely on Weisgerber ja liittyy siihen, miten artiklaa sovellettaisiin. No meidän mielestämme tämä on hyvin tärkeä ulottuvuus ja sitä on tarkasteltu syvällisesti. Tämänhetkinen tilanne ei ole hyväksyttävä, koska on ollut terveysongelmia, joita on syntynyt näistä käsitellyistä aineista on myöskin ollut epäreilua kilpailua EU-tuottajien suhteen esimerkiksi puunkäsittelyaineiden kohdalla. Eli me koetamme löytää jonkinlaisen käytännönläheisen etenemistavan esimerkiksi jäljitettävyysasiakirjojen suhteen, ja me olemme tästä syystä laatineet ehdotuksia, jotka liittyvät etiketöintiin, jotta sitten valvontaviranomaiset voivat jäljittää helpommin nämä käsitellyt aineet, joihin liittyy ongelmia. Toivon mukaan nyt käsittelin tässä kaikki meille esitetyt kysymykset. Kiitoksia. Ja, vielen Kiitoksia komission ja sitten esittelijä class. En puhu ehkä tästä aikataulusta. Määräaikatarkastus jättämiselle on lykätty 11. maaliskuuta. Se on Strasbourgin torstai. Pieni riski on se, että kaikki käännökset eivät ehdi 6.7. päivä täysistuntoviikolle, mutta Monet ovat toivoneet, että aikaa annettaisiin vähän enemmän. Sitten täällä on vierailijaryhmä Dagmar Rothberendin vaalipiiristä. Eli tervetuloa tänne ympäristövaliokuntaan. Me puhumme biosiideista, eli sekin liittyy teidän jokapäiväisen elämänne, ja me haluamme pitää näistä asioista huolta. Ja sitten esitteli, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia kollegoille, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron. Ja me olemme nyt keskustelun alkuvaiheessa, jota nyt sitten käydään tässä lainsäädäntökeskustelussa ja toivottavasti keskusteluja käydään myöhemminkin. Mutta tästäkin keskustelusta on jo käynyt ilmi, miten erilaisia lähestymistapoja ja kantoja on biosideihin. Sitten aikataulusta. Henkilökohtaisesti minulla ei mikään ongelma tämä 11. maaliskuuta. Ja jos kaikki käännökset eivät ehdi, niin no, joku sitten sanoi, että tarkistuksia ei ole käännetty omalle kielelleni. No, meidän täytyy nyt puuttua tähän heti. Eli se, joka tekee nyt tarkistuksensa, se voisi jo käännättää sen, ja sitten meidän pitää tehdä nopeasti työtä, ja sitten viimeisimmät eivät enää ehdi. Mutta voisimme jo viitata tässä vaiheessa, että käännösongelmia saattaa olla. Ja näin ollen kaikki tietävät, että se, joka esittää tarkistuksen viimeisenä, sitä ei ehkä ehditä kääntää. Eli minulle sopii tämä 11. maaliskuuta, mutta toivon, että kaikki nopeasti laadimme näitä tarkistuksia, jotta ne ehditään vielä kääntää. No, kirjoitin näitä eri huomioita ylös eri kollegoilta. Ja älkää nyt odottako, että vastaan joka ikiseen kysymykseen. Jörgensen, no meillähän Olemme tehneet hyvää työtä tuholaismyrkkyjen kanssa. Ja mehän tiedämme, kuinka tärkeitä nämä myrkyt ja biosiidit ovat. Ja keskustelussa puhumme varmaan siitä, että tämä on tärkeä meille. Eli biosiidit eivät saa vahingoittaa ihmisiä, vaan niille tulee auttaa ihmisiä. Ja meidän täytyy muistaa aina tämä periaate. Ja on hienoa, mikäli tämä cut-off-tilanne hyväksytään. No sitten nämä poikkeukset ja että ne, niiden poistaminen. Komissiohan jo viittasi tähän ja olen tästä samaa mieltä. Erityisesti biosiidien osalta tarvitaan poikkeuksia. Niiden pitää olla hyväksyttävissä ja mikäli ei ole korvaavia aineita, meillä pitää olla biosiidi, jota sitten voidaan käyttää. Ja olen samaa mieltä kuin toinen poliittinen ryhmä tässä asiassa, eli me tarvitsemme poikkeuksia. Tästä tulisi pitää kiinni. Sitten toinen oikeusperusta. No, sitä nyt pitää keskustella. Meillä on nyt sisämarkkinoiden oikeusperusta. Mielestäni se on tässä kyllä riittävä. No, kaikki muu sitten aiheuttaa taas lykkäyksiä ja lisävaikeuksia, mutta tästä nyt voidaan vielä keskustella. No sitten lupamenettelyssä veto-oikeus jäsenvaltioille. No tiedän tämän Tanskan tilanteen, mutta sitten tähän liittyy niitä ongelmia, että yhtäältä meillä on yhteiset markkinat, meillä on yhteiset toimintatavat ja sitten kuitenkin haluamme, että on kansallisia poikkeusmahdollisuuksia tuholaismyrkkyjen osalta on ilmastoeroja. Ja sitten esimerkiksi muut kasvit, kasvavatko kirsikat vai onko kyse perunoista tai viljasta, se on jo eri, se liittyy erilaisiin ilmastolosuhteisiin. Ja pitäisikö tähän sitten pohjata nämä kansalliset poikkeukset? Se on tietysti tarpeellista, mutta biosidien osalta tämä on hiukan kyseenalaista. Me haluamme ostaa Euroopan markkinoilta, me haluamme käydä lomalla, me haluamme Italiassa käyttää samoja tuotteita kuin Saksassa. Ja se, mitä Saksasta viedään sinne, niitä pitäisi voida käyttää myöskin Italiassa. Eli meidän pitäisi nyt miettiä näitä yhteisiä etenemistapoja. Ja kun Rossi puhui, huomaamme, kuinka paljon näitä eroja on. Me emme puhuneet tässä nyt kirsikoista, joissa pitäisi olla etiketti. Tästähän, tätähän on säännelty jo tuholaismyrkkydirektiivissä. Ja siellähän on puhuttu näistä korkeimmista maksimiarvoista ja valvonnasta. Mutta tämä nyt ei päde biosigileihin. Mehän näemme, mitä riskejä tähän menettelyyn nyt liittyy. Ja me hyvin usein rupeamme keskustelemaan taas riskipohjaisesta lähestymistavasta. Ja No sitten ammattimaiset käyttäjät, olen ottanut heidät mukaan. Ja tässä on todettu, että on erilaisia tuotteita, joita käytetään eri tavalla, mutta jos teen ammatillisesti jotain, ja jos olen vastuussa myöskin muista, jos minulla on koulutusta, ei minun täytyy tietää, mitä minä teen, ja minun täytyy tehdä ero sen välillä, että tämä on ammattimainen käyttäjä, se joka vastaa esimerkiksi hygieniasta sairaaloissa. Heidän täytyy tietää, miten tuotteita käytetään, niin mitä tuotteita käytetään. Ja sitten kotirova, joka käyttää hyönteismyrkkyä, hänen täytyy etiketistä nähdä, että mahdollisesti hänen täytyy saada myyjältä tietoa, eli tässäkin pitää nyt tehdä ero. Sitten Paranova puhui tästä määräajan lykkäämisestä. No, tästä, tähän pääsimme jo yksimielisyyteen. Sitten nämä poikkeukset, no tästähän jo puhuin Jorgesenin kanssa. Eli me haluaisimme, että sisämarkkinoilla saamme puheenvuoron, mikäli tämä keskitetty lupamenettely otetaan käyttöön. Sitten joku kollega puhui siitä, että jäsenvaltiolla olisi veto-oikeus. No, tämä menee nyt vähän samaan suuntaan, eli harmonisointia sisämarkkinoilla. Sitten Schlüter joka ikävä kyllä joutui nyt lähtemään. No olisin tukenut häntä ja sanonut, että lapset, jotka elävät hyvin steriilisesti ja hygienisesti, tämähän on yleisesti tunnettua, että ne lapset, jotka saavat leikkiä kurassa, ovat vastustuskykyisempiä kuin ne, jotka joka ilta pestään ja puunataan kiireestä kantapäähän. Eli ei nyt voida kuitenkaan ajatella ihan niinkään, että kun pesen käteni, niin vastustuskykyni heikkenee. No sitten Weisgerber puhui näistä NATO, nanomateriaaleista. No, Rodberg tietää, mistä minä puhun. Olen ottanut tämän määritelmän Novel Food-asetuksesta. Ja jos Paul Spade myöskin sanoi, että tämän määritelmän parissa tehdään työtä, sellainen, joka sopisi kaikille, meidän täytyy muistaa tämä kehitys ja miettiä asioita vähän laajemmin. Ja meidän täytyy aina parantaa näitä asioita silloin, kun se on tarpeen. Eli nämä nanomateriaalit pitäisi myöskin määritellä tarkasti. Dagmar Berend, tämä nyt ei ole varmaan lopullinen määritelmä, mutta tämä nyt on tällä hetkellä voimassa. Ja sitten nanomateriaalit biosiideissä, niihinkin pitäisi keskittyä. Se on hyvin tärkeää. Ja sitten Weisgerber, PK-yritykset. Meidän pitäisi pystyä päättämään siitä, että milloin on biosiilituote, jota esimerkiksi voidaan käyttää Saksassa. Ja sitten voi mennä kansalliselle viranomaiselle ja todeta, että tämä tuote on sallittu ainoastaan Saksassa. Mutta ne, jotka toimivat laajasti sisämarkkinoilla, voidaan sanoa, että haluan, että tämä tuote sallitaan kaikkialla Euroopassa, ja sitten tämä yhteisön lupamenettely voidaan ottaa käyttöön. Ja meidän täytyy sitten toimia niin, että kemikaalivirastolla on valtuuksia näissä kysymyksissä, mutta kemikaalivirasto on se, joka pitää näitä lankoja käsissään ja joka johtaa tätä verkostoitumista. Ja tämä on tärkeä aloilla, jotka liittyvät turvallisuuteen ja tutkimustuloksiin ne, jotka ovat jo maksaneet paljon rahaa ja esittäneet anomuksen. Eli meidän pitää nyt varmistaa se, että tämä verkosto on olemassa ja että meillä on tätä lisävarmuutta. No sitten avoin kysymys, ja tämä vielä kysymykselle. Tästä pitää vielä keskustella. Eli nämä merkinnät, no tätä keskustelua ei ole vielä käyty ihan loppuun. Kyse on biosidituotteesta, ja tuotehan koostuu joistain aineista, jotka tietenkin on pitänyt testata etukäteen. Sitten on lisäaineita, ja sitten on formatointi, jossa tämä tuote sitten pannaan kokoon. No sitten puhutaan tehoaineista, vai puhutaanko oikeastaan tässä tuotteesta? Kumpi pitää merkitä? Eli tutkijoiden pitäisi vähän kertoa meille tästä lisää. Meidän pitää vähän yksinkertaistaa tätä merkintämenettelyä. Eli näistä asioista pitää vielä keskustella. Ja haluaisin kiittää vielä puheenjohtajaa ja kiitos siitä, että saimme puhua tästä näin pitkään ja varmasti jatkamme tätä vielä myöhemmin. Thank you for class for the... Kiitoksia, Klaas alustuksesta tähän laajaan aiheeseen. Määräaikatarkistusten jättämiselle on 11. maaliskuuta puolelta päivin. Ja muistuttaisin, että meillä on uusi järjestelmä, jota on käytettävä tarkistusten jättämiselle. Sitten siirrymme kohtaan 16. Yhteinen Itämeren tutkimus- ja kehitysohjelma Rosbach on tässä esittelijä ja hän voi johdattaa meidät tähän aiheeseen. Ole hyvä. Tak for ordet, formand. Jeg skal prøve at gøre det lidt kort, når jeg tænker på, hvordan tiden er skrevet frem. Esitän asiani lyhyesti, koska aikaa on kulunut. Ensisilmäykseltä vaikuttaisi siltä, että ei tästä varmaan mitään suuria ristiriitoja tai vaikeuksia synny. Tämä on hyvin tärkeä aihe, aivan kuten tässä on jo sanottukin jo viime vuoden lopulla. Parlamentti itse asiassa 29. lokakuuta hyväksyi päätöksen, jossa sanottiin, että tästä ohjelmasta laadittaisiin Lissabonin, tulokse, Lissabonin sopimuksen voimaanastumisen seurauksena uudistettu versio. Tässä puhutaan bonus 169 ohjelmasta. Tämän tarkoituksena on pyrkiä siihen, että kannustetaan niitä kahdeksaa jäsenmaata, jolla on rantaviivaa Itämeren ympärillä, jotta ne saattaisivat voimansa yhteen ja loisivat tutkimusohjelman ja lisäisivät tutkimustoimintaansa ja käyttäisivät sitä tietoa, joka niillä on jo olemassa. Eli periaatteessa tässä puhutaan niistä maista, joilla on rantaviivaa Itämeren ympärillä. Tähän saakka me emme ole onnistuneet kannustamaan emme venäläisiä emmekä valkovenäläisiä ottamaan aktiivisesti, osallistumaan aktiivisesti tähän. Ja kuitenkin tiedämme, että näillä mailla on jokia, jotka virtaavat Itämereen. Nämä joet ovat hyvin saastuneita valitettavasti ja meidän on hyvin vaikea tarttua tähän ongelmaan. Minä olisin kovin iloinen, jos voisimme luoda jonkinlaisen mahdollisuuden, jonka kautta nämä kaksi maata voitaisiin ottaa tähän ohjelmaan mukaan. Tässä on monenlaisiakin mahdollisuuksia, kokonainen mahdollisuuksien kirjo, joita voisimme käyttää ja voisin luetteloida teille nämä tavoitteet, mutta itse asiassa me haluamme tässä yhdistää sen tiedon, joka meillä on jo biologisesta monimuotoisuudesta, happamoitumisesta, maatalouden vaikutuksista, painolastivesistä, joita laivoista virtaa Itämereen. Kaikki nämä aiheet ovat valtaisan tärkeitä. Ja tästä syystä Minun mielestäni on äärimmäisen tärkeää, että me eh, laalimme tämän lausunnon. Minulla olisi muutama kohta, jotka haluaisin vielä mainita. Jos me siis puhumme tässä bonusohjelmasta, meidän ei tulisi yksinomaan kannustaa osallistujia jakamaan tutkimustuloksiaan, vaan meidän tulisi tehdä tästä pakollista. Itse asiassa puhuinkin tässä jo valko ja Venäjästä kolmansina maina, jotka liittyvät tähän asiaan. Tästä jo puhuinkin mutta meillä täytyisi olla myöskin jonkinlaisia arvioita taloudellisista kustannuksista biologiselle monimuotoisuudelle Itämerelle. Me olemme kaikki tietoisia siitä, että meillä on valtava ongelma turskakantojen osalta, vaikka nekin, tietenkin niihin on kiinnitetty eniten huomiota medioissa, mutta Itämeressä on paljon muutakin kalaa, ja jotka ovat vähintäänkin yhtä tärkeitä. Jos me tarkastelemme pitkän aikavälin projektia, joka meillä on edessämme, niin olisi äärimmäisen tärkeää, että meillä on käyttökelpoista tutkimusta. Jokainen meistä tajuaa sen, että meidän täytyy ponnistella tämän asian eteen yhdessä, jotta päämäärät saavutetaan. Eli arvostaisin kovasti, jos voisitte tukea minun pikkulausuntoani. Tiedän, että varjoesittelijät eivät ole tavanneet, mutta jälleen kerran aikataulu on ollut kovin tiukka. Ja määräaika tarkistuksille on jo huomenna kello 12. Ja tästä syystä todellakin kannustaisin kollegoja laatimaan hyviä tarkistuksia nyt heti tältä istumalta, koska meidän on pakko hyväksyä tämä 16. maaliskuuta ja meidän on määrä ehtiä se vielä kääntämään tässä välissä. Ja aivan erityisesti, jos tarkistuksia paljon, niin tämä pitää pitää mielessä. Tämä on hyvin tärkeä aihe. Kiitos. Ja, vielen Dank, Anna Rosbach. der Tat, die Verschmutzung der Ostsee ist ein besorgniserregendes Thema. Kiitos, Roa Rosbach. Niin, Itämeren saastuminen on suuri huolenaihe. Mikrofoni. Ja, Haluaisin toivottaa tervetulleeksi äh, Norjan parlamentista vierailijaryhmän tänne meidän valiokuntamme kokoukseen. Haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi. Tervetuloa. Me puhumme tässä Itämeren saastumisesta parhaillaan. No niin, meillä on paljonkin puhujia. Ensin Jörgensen. De kan lægge mærke til, at der er jo plads til flere her i salen. Der kunne sagtens være nogle norske medlemmer også af den her. Täällä on paljon tilaa ja olisimme voineet tuoda enemmänkin norjalaisia mukanamme. Voimme keskustella asiasta myöhemmin. Haluaisin kiittää Rosbachia hänen mielipiteestään. meidän täytyy kiinnittää huomiota ympäristönäkökulmaan ja mielestäni siinä äsken onnistuttiin. Se on, se on ala, joka on hyvin monipuolinen ja monialainen. Ja jos tarkastelemme tutkimusten tuloksia, on hiukan nolla Ruotsille ja Tanskalle ja muille maille, että meidän täytyy ajatella myös muita maita. Meillä on hyvin paljon maataloustuotantoa. Emme ole täysin syyttömiä ympäristöasioissa. Itämeren virtaa monia jokia. Laivaliikenne on myös vilkasta. monenlainen laivaliikenne tulee ottaa tässä huomioon. Tarkistuksissa Ähm, on otettava huomioon ympäristö, biodiversiteetti ja ilmastonmuutos mahdollisimman aikaisessa vaiheessa prosessia. Kuten sanoin, valmisteluvaiheessa en tiedä, olisimmeko voineet korostaa sitä, että meillä ei ole konkreettisia yksityiskohtia siitä, mitä teemme tutkimuksen edistämiseksi. ja tiedon jakamiseksi. Meillä ei ole paljon konkreettisia toimenpiteitä. Asia ei ehkä ratkaista yhdessä yössä, mutta ongelma on tiedostettu. Jos on poliittinen tarve, on myös ympäristön kannalta ja ilmastonmuutoksen kannalta tärkeää tehdä tutkimusta. Kiitos. Jörgensen er hat darauf hingewiesen, dass Kiitos, herra Jörgensen. Viittasitte siihen, että valiokuntasalissa on paljonkin tilaa Norjalle – No olisi tietysti mukava, jos Norja voisi liittyä joukkoomme, mutta haluaisin vielä kerran toivottaa valtuuskunnan tervetulleeksi. No niin, meillä on vielä kolme muuta mietintöä käsiteltävänä, eli pyytäisin, että puhujat pitävät hieman kelloa silmällä, ehkäpä kaksi minuuttia per puhuja. Satu Hassi seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja ja kiitoksia äh, esittelijälle ehdotuksista, jotka mielestäni ovat kaikki ihan hyviä. Tämä äh, bonusohjelma on sinänsä ähm, oikein myönteinen asia ja ehkä täällä Euroopan parlamentissa on hyvä korostaa, että sen taustalla on EUn Itämeri-strategia, joka on Euroopan parlamentin aloite alun perin. Ja on hyvä asia, että tämä Itämeri-strategia ja sen äh, toteutuminen myös tutkimuksen alalla tällä tavoin etenee. Esittelijä jo puhuikin näistä ympäristöongelmista, mutta totean vielä, että havaintojani mukaan Euroopan parlamentissakaan läheskään kaikki eivät ole tietoisia siitä, että Itämeri on yksi maailman saastuneimpia meriä. Monet ajattelevat, että pohjoisessa asiat ovat kunnossa. Yhteiskunnat ovat hyvin organisoituneita, ihmiset ovat lainkuuliaisia ja, ja ympäristönsuojelu on korkealla tasolla. Ja ähm, tästä huolimatta Itämeri on yksi maailman saastuneimpia meriä. Ähm, esittelijän ehdotuksista mielestäni äh, tärkeimpiä ovat ähm, ne, joissa hän esittää, että kaikki Itämeren alueen valtiot tulee saada mukaan tähän toimintaan. Mielelläni laajentaisin Itämeren aluetta tarkoittamaan tässä tapauksessa Itämeren valuma-aluetta, koska ympäristön saasteethan tulevat myös niistä maista, jotka eivät itse ole Itämeren rannalla, mutta joilta, joiden läpi kulkevat joet kuljettavat sitten Itämeren kaikenlaista, muun muassa Ukraina. Ja raportöörin ehdotus siitä, että arvioidaan myös biologisen monimuotoisuuden äh, hupenemisen äh, aiheuttamat kustannukset. Haluaisin laajentaa tätä äh, siten, että kyse olisi ylipäätänsä ympäristöongelmien aiheuttamista taloudellisista menetyksistä. Biodiversiteetin väheneminen on toki keskeinen ympäristöongelma, mutta muitakin on ja haluaisin, että kaikkien niiden kustannuksia katsottaisiin. Kiitos. Boguslav Sonik. Sitten Boguslav Sonik.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 tiedealueen yhteydessä, koska on erilaisia esteitä, jotka edelleen ovat yhteistyön esteenä tutkimuksessa. Minun kommenttini tähän tekstiin ovat seuraavia. Minulla on epäilyksiä näiden rahoitusmekanismien suhteen joita komissio on ehdottanut ja joiden mukaan kaikkien jäsenvaltioiden tulisi maksaa oma osuutensa tällaiseen yhteiseen kassaan, josta sitten rahaa tarjottaisiin valituihin projekteihin. Ja tämä tarkoittaisi sitä, että yksi jäsenvaltio maksaisi rahaa, jota sitten käytettäisiin sellaiseen projektiin, johon ei osallistuisi mikään yksikkö tai organisaatio kyseenomaisesta maasta. Eli meillä olisi tällainen jonkinlainen näennäispotti, josta sitten rahaa maksettaisiin. Tämän järjestelmän mukaan oikeutetussa tapauksissa jäsenvaltiot voisivat maksaa osuutensa projektiin, joka sitten suoritettaisiin, joka käynnistettäisiin tässä kyseenomaisessa maassa. Mitä argumentteja tällaisissa projekteissa, joiden tulisi olla avoimia kaikille jäsenvaltioille. Siitä voidaan keskustella, mutta joissakin jäsenvaltioissa ei ole lainsäädäntöä, joka mahdollistaisi tällaisten maksujen suorittamisen yhteistileille. Ja tämä tarkoittaisi sitä, että syntyisi lykkääntymisiä ja viivästyksiä projektien loppuun saattamisessa. Onko bonus 169 ohjelma sellainen aloite, joka tulisi toteuttaa artiklan 169 alaisuudessa? Hiljattain käytyjen keskustelujen puitteissa, jossa keskusteltiin puiteprojektien yksinkertaistamisesta, niin ei olisi hyvä, jos komissio säätäisi sellaisia sääntöjä, jotka entisestään haittaisivat projektien, projektien toteutusta. Ja vielä yksi kysymys joka liittyy projektien täytäntöönpanoon kahdessa vaiheessa. Strateginen kaksi vuotta ja sitten täytäntöönpano viisi lisävuotta. Myöskin on esitetty vaatimus siitä, että tulisi suorittaa jälkikäteisanalyysi projektista tämän strategisen vaiheen jälkeen ja sen perusteella sitten tehtäisiin päätös siitä, jatketaanko projektia vai käynnistäisikö jotakin uutta. Tanskan, Suomen ja Puolan jälkeen sitten Liettua. Rooma Kunaiten. Labai norėčiau padėkoti ir poniai Rosbach už tikrai puikų darbą ties. ties. Kiitän esittelijää valmistelutyöstä. tietoa pitäisi jakaa. Ja Itämeren tilanne huononee vuosi vuodelta. Olisi hyvä idea, että Itämeren myrkyllisyys on ylittänyt sillä asetetut rajat. Bonusohjelman tulokset pitäisi ottaa huomioon, kun suunnitellaan Itämeren infrastruktuuriohjelmia. Venäjä ja Valko-Venäjä tulisi ottaa mukaan. Haluaisin lisätä, että joissakin Itämeren alueen maissa – on enemmän projekteja kuin toisissa, ja mielestäni olisi hyvä, että rahoitus jakautuisi tasaisemmin Itämeren alueen valtioille. Kiitos. Ja, vielen Dank für die Beiträge. Frist... Kiitokset Määräaikatarkistuksille on 25. helmikuuta, siis yli huomenna kello 12. Ja tästä äänestetään valiokunnassa 16. maaliskuuta ja se menee täysistuntoon toukokuussa. Haluatteko lisätä jotakin tähän, Rova Rosva? Hyvin lyhyesti. Er puhun hyvin lyhyesti. Oli useampiakin syitä, miksi Itämeri on niin järkyttävänä saastunut. No kaikki ne argumentit, joita tässä on esitetty, aivan kuten Dan sanoi, niin on turvetuotanto on osasyyllinen, mutta meidän ei tule unohtaa sitä, että Itämeri on tällainen suljettu meri ja tämä on yksi suurimmista ongelmista, koska jos esimerkiksi on pitkä kesä, niin silloin leväkukinnot valtaavat meren ja silloin tästä vedestä tulee myrkyllistä täysin luonnollisista syistä. Olen kirjannut sen, mitä tässä on sanottu, mutta mutta siis Itämeri on hyvin herkkä alue ja tästä syystä siihen täytyy kiinnittää aivan erityistä huomiota ja meidän täytyy olla sen suhteen aivan erityisen valppaita, koska meidän täytyy myöskin pohtia sitä, miten me rahoitamme projekteja. Puola ehkä ensivaiheessa tulee ehkä hyötymään tästä, mutta meidän täytyisi ajatella myöskin sitä yleistä hyötyä, jota me kaikki voimme saada tästä projektista. Kiitos. Ja, vielen dank. dank. Kiitoksia. No sitten kohta 17. Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen siirtymisessä energiatehokkaaseen ja vähähiiliseen talouteen. Valmistelija on Dajana Octavia Sarbu ja hänellä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Vă mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Tehnologiile informațiilor și comunicațiilor uh, pot avea o Tieto- ja viestintäteknologia voi vaikuttaa merkittävästi siihen, että pääsemme energiatehokkuustavoitteisiimme, joita EU:ssa on asetettu. Energiatehokkuutta voidaan parantaa eri tavoin, esimerkiksi tehokkaammalla kuljetuksella, mutta myöskin parantamalla rakennusten energiatehokkuutta. Haluaisin luetella muutaman tärkeimmistä kohdista, joissa tieto- ja viestintätekniikkaa voidaan käyttää tehokkaasti energiakäytön suhteen. Energian jakautuminen. Viestintäteknologia voi auttaa energian tuottajia vastaamaan kysyntään, ja energian älykäs jakaminen on mahdollista – käyttämällä tietotekniikkaa kuljetusjärjestelmässä. Teknologiaa voidaan käyttää esimerkiksi videokonferensseihin, internet-esitelmiin, koulutukseen, myöskin hiilidioksidia, hiilidioksidipäästöjä voidaan supistaa ja voidaan myöskin parantaa matkustamisen laatua raivaamalla tietä paremmalle ja puhtaammalle liikenteelle. Tavaraliikenteestä voidaan tehdä tehokkaampaa. Ja sitten yksi asia liittyy koulutukseen. Sehän on tärkein seikka, eli se, miten ihmiset käyttäytyvät ja saattavat tehdä yksinkertaisia virheitä vain siksi, että heillä ei ole riittävästi tietoa. Tiedotuspotentiaalia on käytettävä älykkäästi ja teknologiaa on käytettävä järkevästi. Meillä pitäisi olla selkeät standardit, mitä tulee informaatioteknologian hyvään käyttöön, ja komissio korostaa, että tällä alalla on löydettävä mahdollisuuksia parantaa energiatehokkuuden mittaamista. Meidän pitää miettiä ratkaisuja energiasäästökysymyksissä. Ja halusin nyt puhua kaikista näistä tärkeistä asioista, koska minulla oli hyvin vähän aikaa, minulla oli vain viikko käytössäni ja minulla oli käytössäni vain italiaksi oleva mietintö, ja on monia muitakin tärkeitä aspekteja, joita haluaisin lisätä tähän tarkistukseen. Ja pyytäisin, että kollegat toimivat samalla tavalla, nyt kun ajatellaan, että meillä on aikaa enää hyvin vähän tämän mietinnön osalta. Kiitos. Äh, Kiitoksia, että olette käsitelleet tätä asiaa. Ilmastonsuojelu on tärkeää ja sillä voidaan saada aikaan huomattavia muutoksia.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 ICT-sektorista. Meidän täytyy lisätä energiatehokkuutta. Siihen tarvitaan uusien teknologioiden apua. Mitä tulee tavoitteeseemme hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä, teknologiat auttavat meitä kohtaamaan tämänhetkisen kriisin ja siirtymään tasapainoisempaan talouteen ja turvalliseen energiaan. Niiden avulla voimme myös saada aikaan muutoksia teollisuudessa, kaikilla teollisuuden aloilla. EU on asettanut monia tavoitteita vuodelle 2020. Toivon, että ne vahvistetaan yhteisesti Meksikossa. Haluamme vähentää 20 prosentilla hiilidioksidipäästöjä. Tämän lisäksi haluamme lisätä 20 prosentilla uusiutuvan energian käyttöä. Lisääntynyt energiatehokkuus on avainasemassa – siinä, että pääsemme näihin tavoitteisiin, erityisesti rakennusalalla ja logistiikassa ja kuljetusalalla. Nämä aiheuttavat suuren osan hiilidioksidipäästöistä. Mitä tulee ICT-teknologiaan, niiden avulla voidaan tehostaa logistiikkaa ja kuljetusalaa. Voimme myös vähentää energian käyttöä, käyttää energiajärjestelmiä, energiajärjestelmiä rakennuksissa tehokkaammin. Kuluttajille voidaan myös jakaa tietoa siitä, miten muuttaa energiankäyttökulttuuria. Minulla on kolme tarkistusta, jotka liittyvät ICT-teknologiaan. Teknologia auttaa meitä suojelemaan ympäristöä. Se lisää energiatehokkuutta. Toiseksi haluan korostaa, että ICT-teknologia lisää energiakkuutta. Tämä oli seitsemännessä kehysohjelmassa. Lisäksi tieto- ja viestintätekniikka Vittorio Prodi. No niin, sitten seuraavaksi Prodi. Grazie Presidente, grazie la relatrice per... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijä tästä alustuksesta. Ihan lyhyesti haluaisin puhua asiasta, joka liittyy sähköverkoston kehittämiseen älyverkkoa kohti. Eli se olisi verkosto, jonka avulla voidaan ymmärtää, kuinka paljon tuotettua sähköä on jaettu. Ja tämä on tärkeää, koska meidän tulee parantaa energian käytön tehokkuutta ja meidän tulee maksimoida myöskin uusiutuvan energian käyttöä. Ja tämä ei onnistu, mikäli meillä ei ole selkeää sitoumusta viestintä- ja tietoteknologian käyttöön. Ja näin ollen on myöskin mahdollista käyttää täysimittaisesti yhteisgeneraatiojärjestelmiä. Tällä tavalla voisimme parantaa energiajärjestelmien tehokkuutta. Uskokseni tästä on tulossa erittäin keskeistä, koska jaetun yhteisgeneraation kautta ja sitähän käytetään lähinnä kaasun tuotannossa, joko luonnonkaasun tai biokaasun tuotannossa. Ja tämän avulla voidaan varastoida kaasua ja näin ollen voidaan tuoda joustavuutta kaasuverkostoon. Ja näin ollen myöskin enemmän joustavuutta sähköverkostoon. Ja näin voidaan tehdä ainoastaan käyttämällä runsaasti tieto- ja viestintäteknologiaa. No, sitten lopuksi haluaisin korostaa yhtä monista aspekteista, joista on jo osittain puhuttukin. Eli on mahdollista korvata fyysinen liikkuvuus virtuaalisella liikkuvuudella – ja parlamenttikin voisi käyttää tätä hyväkseen. Meillä voisi olla vähemmän istuntoja, jotka saattaisivat olla pidempiä. Me voisi olla etäviestintää näissä valmisteluvaiheissa ja telekonferensseja, ja tätähän nyt nykyään käytetään jo aika laajasti. Niin, mutta ei aina. On kuitenkin hienoa, kun näkee henkilön ihan edessään, eikä pelkästään kuvaruudulta. Mutta kiitoksia. Sitten Rossi. Io intervengo sull'ordine dei lavori però e relativamente Kiitos puheenjohtaja. Haluan vain puhua tästä menettelystä, jos voisin sanoa jotakin 17, 18 ja 19. Mitään tekstiä ei ole italiaksi olemassa näistä mietinnöistä, eikä ole hyväksyttävää, että Euroopan parlamentissa meillä ei ole käytettävissä näitä tekstejä millään muulla kielellä ja myöskin määräaika tarkistuksille mietinnön 17 kohdalla on huomenna ja 18 se on huomenna ja kolmannessa mietinnössä se on ensimmäinen maaliskuuta. No, italialainen teksti on olemassa kohdasta 16, mutta määräaika on jo huomenna. Eli jos voisin kannustaa teitä, herra puheenjohtaja, ja tämä liittyy myöskin biosidiongelmaan, kuulin teiltä ja esittelijältä, että että pidentämällä aikataulua ja antamalla meille lisää aikaa, niin on vaarana se, että emme ehdi käännetyttää näitä tarkistuksia. No emmehän me ihan missä tahansa laitoksessa ole, olemme sentään Euroopan parlamentissa ja kannustaisin teitä, että tämä asia mainitaan ja viedään puhemiehen tietoisuuden, koska me haluamme nämä käännökset. Ja jos kääntäjiä tarvitaan lisää, niin hankitaan niitä lisää ja annetaan heille mahdollisuus tehdä tätä työtä. Siis niin pidän tätä siis ylihuomiseen, mutta pidemmälle emme voi lykätä, koska meidän täytyy tehdä lausunto teollisuusvaliokunnalle, ja siellähän äänestetään ja meidän täytyy noudattaa tätä aikataulua, tai muuten se menee sitten ihan hukkaan. Eli ikävä kyllä me olemme nyt sidottuja tähän aikatauluun, koska asiasta vastaava valiokunta on teollisuusvaliokunta ja ympäristövaliokunta vain tekee lausunnon tästä aiheesta, koska tämä nyt vähän koskettaa meitäkin. Ja pyydän nyt ymmärrystä sille, että joskus, kun meillä on näitä 21 virallista kieltä, no Norja nyt vielä ei ole, mutta Joskus meillä on vähän ongelmia näiden käännösten kanssa. Niin siis näitä olikin 23 näitä kieliä. Sitten meillä Barbara de Brun. Hän halusi puheenvuoron. Ai ei. No, tämä oli sitten väärinkäsitys. Eli tässä olivat siis puheenvuorot. Ja sitten Tatjana Jabu ei myöskään enää halua. Eli sitten voimme päättää tämän keskustelun ja tarkistusten määrä, jättämisen määräaika on 24. helmikuuta puolelta päivin. Sitten seuraava kohta on Koslodui-ohjelma, eli yhteisön rahoitustuki Bulgariassa sijaitsevan Kotsloduin ydinvoimalan yksiköiden 1-4 poistamiseksi käytöstä. Antonia Parvanoma on tehnyt lausunnon ja hän saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. President. This is um, report. Uh, uh, kiitos, uh, herra puheenjohtaja. Tämä liittyy neuvoston ehdotukseen, jonka tarkoituksena on jatkaa yhteisön tukea tälle Kosloduin, ydinvoim- tässä Kosloduin ydinvoimala-asiassa. Aikataulu on hyvin lyhyt lausunnon valmisteluun ja se on linjassa teollisuusvaliokunnan kanssa. Pyydän anteeksi, että minulla ei ole ollut aikaa hankkia käännöksiä kaikille kielille. Ja tästä syystä tämä mietintö onkin laadittu englanniksi ja odotan innolla nyt näkemysten vaihtoa varjoesittelijöiden kanssa ja sanoisin, että tähän saakka me emme ole vielä saaneet edes kaikkia varjoesittelijöitä kaikilta parlamentin poliittisilta ryhmiltä. Ympäristövaliokunnan tulisi tukea tätä mietintöä kahdesta syystä. Ensinnäkin yhteisön solidaarisuus ja tasavertaisuusperiaate jäsenvaltioiden välillä, kun puhutaan näistä taloudellisista ohjelmista, jotka Slovakiankin kohdalla jatkuvat vuoteen 2013 saakka ja Bulgarian kohdalla vuoteen 2009 loppuun saakka se oli voimassa. Ja myöskin tässä on kysymys näiden voimalaitosten käytöstä poistamisesta välittömästi taloudellistakin syistä. Ja tämä on johtanut siihen, että maa ei ole pystynyt neuvottelemaan tasavertaista mahdollisuuksista ennen vuotta 2013. Eli tähän tarvittaisiin lisää rahoitusta, jotta varmistettaisiin riittävän tehokas alasajo Komissio on ehdottanut kolmea miljoonaa euroa vuosille 2010-2013 ja se jaettaisiin kahteen toimintaan. 60 prosenttia rahoista menisi alasajotoimiin ja sitten 40 prosenttia lieventämistoimenpiteisiin energiasektorilla, kun nyt sitten energiaa generoidaan vähemmän komissio on hyvin hoitanut näitä varastoja, rahastoja vuoteen 2009 asti ja tarkoituksena on varmistaa se, että päätavoitteet saavutetaan ja varmistetaan se, että tämä alasajo tapahtuu aikataulussa ja oikeissa olosuhteissa avoimesti ja ympäristöä kunnioittaen ja Ympäristövaliokuntana tietenkin painotan ympäristön suojelua ja myöskin julkista osallistumista. Tässä luonnoksessa keskitytään turvallisuus- ja ympäristöstandardeihin ja työntekijöiden suojeluun ja myöskin, että kansalaisia suojellaan ionisoivalta säteilyltä. Avoimuus on avainkysymys silloin, kun puhutaan päätöksenteosta, jotta päätöksentekoprosessia ymmärretään niin, että sille saadaan tukea. Lieventämistoimenpiteet energiasektorilla, se on myöskin tärkeä asia, jos otetaan huomioon ne vaikutukset, joita tällä on ympäristöön, energiahintoihin, energian saataviin, jos nyt Koslodyin ydinvoimalan yksiköt 1 ja 4 suljetaan. Tämä taloudellinen tuki, johdonmukaisuus EU-lainsäädännön kanssa vaatii johdonmukaista lähestymistapaa, jos nämä neljä yksikköä halutaan varhaisessa vaiheessa sulkea. Tässä onkin rikottu pääperiaatetta, jolle EUn periaate perustuu ja tätä tulisi painottaa muistaa. Tässä on siis kysymys kasvihuonepäästöjen vähentämisestä energiasektorilla ja myöskin energian saatavuuden turvaaminen. Todellakin tässä on kysymys tuodusta energiasta kotitalouksien tarpeisiin ja haluaisin antaa teille tietoja. On arvioitu, että tämä generointikapasiteetin menettäminen, jos nämä yksiköt suljetaan, niin se johtuu, johtaa siihen, että kasvihuonekaasut kasvavat vuosina 2011-2013 ja tässä on kysymys 1,2 gigatonnista per äh, kilowatti ja tästä seurauksena on 8000 gigatonnia Bulgarian kohdalla lisähiilidioksidia. Myöskin puutteita on naapurusmaissa, joten vaikutukset tulevat moninkertaistumaan. Tässä meillä on myöskin mahdollisuus vähentää hiilidioksidipäästöjä ja lisätä uusiutuvien energiavarojen käyttöä. Lisäksi komission tulisi varmistaa se, että jälleenrakennuspankin kanssa koordinoidaan toimintaa ja budjettiviranomaisena tämä on meidän vastuullamme. Meidän täytyy varmistaa se, että rahoitusta on saatavilla ja että varoja eh, jaetaan vuoden 2011 talousarviosta ja myöskin, että kun tarkastelin näitä menettelyjä ennen vuotta 2010, niin huomasin, että komissio ei ole pitänyt kiinni varainhoitoasetuksen täydentävistä säännöistä ja sen artiklasta 53d ja artikla 43 ja olen ottanut ne tähän mukaan tähän niin koskien kautta 2010-2013. No tietenkin nämä säännöt koskevat vain jälleenrakennuspankkia, mutta säännöt kuitenkin koskevat kaikkia ja ne sopimukset, joita on ennen sopimusta tehty, niin niitä tulisi kunnioittaa ja meidän täytyy varmistaa se, että ne otetaan tähän uuseen asetukseen mukaan. Ja sitten lopuksi yhteenvedonomaisesti omaisesti johdonmukaisuus Euroopan unionin ympäristö- ja energiastrategioiden kanssa täytyy taata, jotta yhteisön taloudellinen apu johtaa siihen, että nämä Kosloduin yksiköt 1 ja 4 ajoissa ajetaan alas. Dankeschön, Frau Parvanova. Kiitoksia. Tämä on Bulgarialle tärkeä asia, mutta myöskin EU-naapurivaltioille. Ja sitten Teollisuusvaliokunnan esittelijä Harms on myöskin täällä ja hän halusi käyttää puheenvuoron vihreiden puolesta ja kertoo vähän teollisuusvaliokunnan kannasta. Ole hyvä. Manchmal äh, haben die... Joskus vihreillä on hyviä ajatuksia ja siksi päätimme, että en olisi esittelijä ainoastaan teollisuusvaliokunnassa, vaan toimisin myöskin Meri Shivasin kanssa varjoesittelijän täällä ympäristövaliokunnassa. Joskus tämä on järkevää ja silloin on vähemmän vastustusta ja tällöin on yksinkertaisempi löytää yhteinen kanta. No aluksi sanoisin valiokunnan kollegoille, että ensinnäkin minun mielestäni meidän on pidettävä kiinni siitä, että Kosuduin ajas ajaminen oli perusteltua. Tekniset syyt tarkastusten jälkeen osoittivat, että siellä edelleenkään ei ole mahdollisuuksia vahvistaa, vaan aikaisempi käytöstä poistaminen olisi turvallisempaa Bulgarialle ja koko EUlle ja muille naapurivaltioille. Minun käsittääkseni nämä yksiköt 1-4 mitä tulee niiden alkuperäiseen käyttöikään. Ne ollaan nyt poistamassa käytöstä viittä vuotta takarajaa aikaisemmin. Eli meidän täytyy ottaa tästä vastuu, mikäli haluamme tasapainottaa energiantuotantoa. Eli tämä merkitsee silloin sitä, että noin viiden vuoden aikana, no voihan se olla 607 vuotta, ja Mielestäni on aivan oikein, että tämä koko summa, joka toimitetaan Bulgariaan, ja erityisesti se on peräisin EUn talousarviosta, eli tämä summa on 860 miljoonaa vuoteen 2013 asti. Ja osa varoista tulee myöskin muist, muilta tahoilta. Ja tämä on aika hyvä panos, jonka EU tekee tämän ydinvoimalan yksiköiden käytöstä poistamiseksi. No, nyt kysymys kuuluu, miten toimitaan näillä varoilla, joita edellisellä kaudella rahoitettiin. Tarkoituksena 300 miljoonaa euroa on antaa käyttöön. Ja tämä summa sitten jaetaan kahteen summaan. 180 miljoonaa annetaan lisätöille, jotka liittyvät näiden yksiköiden 1 4 käytöstä poistamiseen ja myöskin näiden polttoelementtien hoitamiseen ja purkutöihin. Tämä nyt on aika huomattava summa. Tähän mennessä olosuhteet Bulgariassa ovat liittyneet välivarastointiin, ja se nyt ei ollut mikään hyvä ratkaisu. Eli nyt meidän pitää miettiä vähän, miten tässä asiassa jatketaan. Ja minulle erityinen ongelma oli se, joka liittyy tähän loppuvarastointiin. Ja sitä ei ole ollenkaan hoidettu. Ja sitten nämä kosutuin polttoelementit, että ne vietäisiin Venäjälle jatkokäsittelyyn. Minä en nyt oikein näe, millä tavalla tämä vaikuttaisi turvallisuuden lisäämiseen Bulgariassa tai EU:ssa, saati sitten Venäjällä. Päinvastoin tämä on aika ongelmallinen toimintatapa, mitä tulee jätteiden huoltoon ja atomiongelmien lopulliseen ratkaisuun ei millään tavalla vaikuta. Loppuvarastointi ja jatkokäsittely eivät liity toisiinsa mitenkään. No esittelijänä ehdottaisin, ja olen tästä jo kertonut bulgarialaisille kollegoille, eli me pidämme kiinni siitä, että tämä 300 miljoonaa annetaan purkutöihin ja jatkotoimiin, mutta tämä 120 miljoonaa euroa, joka tähän mennessä oli tarkoitettu, korvaavien kapasiteettien luomiseen, tai ei sen tarkemmin määritelty, niin nämä 120 miljoonaa laitetaan rahastoon, ja sitten Bulgaria voi käyttää näitä varoja loppuvarastointitarkoituksiin. No, tämän aika merkittävä muutos tässä kysymyksessä mutta minä olen käsitellyt myöskin kysymystä, tarvitseeko Bulgaria näin kiireellisesti apua korvaavan kapasiteetin luomiseen. Mielestäni Bulgarian it- omavarainen energiahuolto on kunnossa, ja komissiokin on puhunut siitä, että meidän täytyy muistaa nämä alueet, Euroopan naapurivaltiot – Niitä ei ole kovin monia. Enkä nyt tiedä, mitä tämä Bulgariasta vietävä sähkö, mitä sille käy. Mutta tämän avun ja näiden varojen maksamisen tarkoituksena ei ole se, että niillä varoilla edistetään Bulgarian sähkön tuotantokapasiteettia, mikäli tämä sähkö on tarkoitus viedä sitten naapurimaihin. Ja sitten lopuksi vielä Bulgariassa ei ole mitään suunnitelmaa, joka liittyy energiatehokkuuteen tai uusiutuviin energialähteisiin hiiltä ja ydinvoimaprojekteja Esimerkiksi Saksassa on hyvin kiistelty. Belenish ydinvoimalla on tässä merkittävässä roolissa. Ja haluaisin nyt sanoa, että turvallisuuden kannalta nämä Brysselin varat pitäisi sijoittaa turvalliseen loppusijoitukseen ja turvalliseen käsittelyyn. No niin, kiitoksia. Tämä nyt oli mielenkiintoista. Me olemme vastuussa näistä ympäristön liittyvistä kysymyksistä. Eli kiitoksia. Sitten Kampa. Puhun nyt Palechkin nimissä. Hän nyt ei ikävä kyllä päässyt tänään kokoukseen. Ja hän on varjoesittelijä tässä aiheessa. Ja haluaisin aluksi nyt kertoa hänen kannastaan. Me tuemme asetusta, jonka komissio on tehnyt. Me katsomme, että tämä Bulgarian yksiköiden käytöstä poistaminen on hyvä. Se auttaa käyttämään inhimillisiä resursseja ja asiantuntemusta komissiossa, ja tällä voidaan helpottaa tätä siirtymävaihetta. Me teemme tarkistuksia, joissa korostamme ympäristönäkökulmia ja tuemme Varanovan ehdotusta, sitä, että lisätään näkyvyyttä ja vastuuta ja valvomme yhteisön varojen käyttöä. Eli tämä oli varjoesittelijän kanta, mutta itävaltalaisena haluaisin nyt henkilökohtaisesti todeta, että olen iloinen, mikäli me poistamme näitä ydinvoimalta käytöstä. Kiitos. Kiitoksia sitten Sabine Vilts. Ja, ich bin, äh, Olen Guen varjoesittelijä No ensinnäkin puhuisin siitä, että olen samaa mieltä kuin Harms. Rahoitus käytöstä poistamiselle, sitä voin tukea. Meidän pitää miettiä näiden jätteiden käsittelyä ja loppusijoitusta ja purkutöitä. Sitten nämä polttoelementit pitää hoitaa ja niitä ei saa EUn varoilla viedä muualle. Ja sitten energia-alalla kysehän on ennenaikaisesta käytöstä poistosta ja meidän täytyy miettiä korvaavaa sähkön tuotantokapasiteettia ja sitten täytyy miettiä, voidaanko sitä tuottaa uusiutuvasta energiasta ja meidän pitää myöskin parantaa energiatehokkuutta ja energiahuoltovarmuutta. No sitten Tämä turvallinen loppusijoitus, no sellaista nyt ei ole. Aina on olemassa riskejä, mutta näitä jätteitä on kuitenkin käsiteltävä. Ja mielestäni on tärkeää huomata, että Bulgaria on edelleen sähkön viejä. Ja tärkeää on se, mistä Harms on puhunut jo mietinnössään, eli yksiköiden kolme ja neljä sulkeminen on lopullista, ja ei ole enää mahdollista avata sitä uudelleen. Ja sehän on tärkeää, koska näiden yksiköiden sulkeminen on ollut Bulgariassa aika kiistanalainen kysymys. Sitten varojen käytön avoimuus on tärkeää. Millä tavalla konkreettisesti käytetään nämä 300 miljoonaa euroa? Aikaisemmin EU on jo toteuttanut ja investoinut Bulgarian energiahankkeisiin, mutta siellä on kuitenkin edelleen käytössä hyvin paljon hiiltä. Ja kun EU-varoilla tehdään tällaisia investointeja, silloin pitää aina edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä myös Euroopassa, äh, Bulgariassa, ja se täytyy liittää näiden tukien saamiseen. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten komissiosta Blom Hibe. Ehkä tekin haluaisitte nyt ilmaista komission kannan tähän kysymykseen. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitokset esittelijälle siitä, että hän tukee ehdotustamme. Meistäkin on huomattavaa, että hän tukee kumpaakin osio sekä ydinvoimaosaa ja tätä jätehuoltoa ja myöskin energia-alaa. Ja energia-alallahan siellä on ristiriitoja ja haluaisin puhua siitä hiukan tarkemmin. Ensinnäkin nämä varat, jotka liittyvät tähän käytöstä poistoon, ne eivät millään tavalla liity siihen, että tukisimme vain hiili- tai ydinvoimahankkeita. Hyvin paljon me olemme tukeneet energiatehokkuushankkeita, koska energiatehokkuushankkeet osoittavat tehokkuutta hyvin nopeasti verrattuna muihin suuriin hankkeisiin. Ja siksi komissiossa katsotaan, että edelleenkin me haluamme, että vuoteen 2013 asti tämä ikkuna jää avoimeksi Bulgarialle, ja siellä voidaan investoida energiatehokkuushankkeisiin ja myöskin verkostoihin. Jos neljä yksikköä otetaan pois verkostosta, sitten se vaikuttaa ja muuttaa sähkön jakelumuotoja. Ja Bulgariahan sähkötuotanto ei ole aivan riittävää, mutta me olemme keskittyneet hyvin paljon jätehuoltohankkeisiin ja välivarastointihankkeisiin, ja nyt ei jää riittävästi varoja, jotta voitaisiin investoida energiahankkeisiin. Ja pyytäisimme, että parlamentti tässä asiassa noudattaisi suositustamme. Kiitoksia ja sitten lopuksi vielä esittelijä. Thank you very much. Uh, may I switch to Bulgarian? Aion puhua bulgaariaa ja annan teille muutaman sekunnin aikaa laittaa kuulokkeet korville. На всички, доклад, на всички съдокладчици за Kiitokset kaikista kommenteista. Kiitos myös kysymyksistä ja haluaisin kiittää komissiota tuesta, mitä tulee läpinäkyvyyteen ja energiatehokkuuteen – ja varoihin, jotka Bulgarialle myönnetään. Bulgaria on vienyt sähköä noin 2000 gigawattia – Sitä vietiin lähinnä Kreikkaan, Makedoniaan, Albanian ja Serbiaan. Tämän vuoksi maassamme ei tällä hetkellä keskustella uudelleenkäyttöönotosta – Venäjän ja Ukrainan välillä on ollut kiistaa kaasusta, mutta vaikka syntyisi tällainen kriisitilanne tulevaisuudessa, Bulgaria ei aio tehdä vaatimuksia asian suhteen. Haluaisin selventää seuraavia asioita. Bulgarialla on sopimus polttoaineen toimituksesta Venäjän kanssa. Yksiköiden 1, 2 ja 3 kohdalla sopimus on voimassa. Bulgaria ei missään nimessä ole riippuvainen energian viennistä ja nämä 300 miljoonaa käytetään muuhun. Raken purkujätteet varastoidaan turvallisesti. Haluaisin myös kommentoida sitä, että 2000 gigawattia korvataan Meidän tulisi sulkea neljä yksikköä, jotka toimivat kiinteällä polttoaineella hiilellä. Meidän täytyy toimia sitoumustamme mukaisesti, ja olemme tehneet niin. On hyvin tärkeää, että nämä 2000 gigawattia korvataan niin, ettei meidän tule kompensoida niitä – tavoilla, jotka ovat haitallisia ympäristölle ja vanhanaikaisia ja joista pitäisi luopua. Mielestäni olisi hyvä, jos varjoesittelijä ottaisi tähän kantaa ensi viikolla. Kiitos. Ehkä jopa tällä viikolla asiasta voidaan keskustella. Kiitos. Kiitoksia, Parvanova. Ensimmäinen maaliskuuta puolelta päivin on tosiaan määräaika tarkistusten jättämiselle. Ja tämänkin mietinnön osalta sovelletaan uutta menettelytapaa. Sitten viimeinen kohta nyt aamupäivän osalta. Säädösvallan siirto. Lissabonin sopimuksen myötä on tapahtunut muutos parlamentilla on paljon enemmän toimivaltuuksia, mitä tulee säädösvallan siirrolle komissiolle. Puheenjohtajakokous on ehdottanut, että parlamentti hyväksyy tästä mietinnön täysistunnossa. Tästä asiasta vastaa oikeudellisten asioiden valiokunta. Ja me katsoimme, että me laadimme tähän lausunnon, jonka minä olen valmistellut. Teillä on tämä, no tällä hetkellä se on ainoastaan englannin kielellä. Ja kyse on pitkälti siitä, että olemme samalla tasolla ministerineuvoston kanssa. Emmekä niin kuin aikaisemmin komitologiamenettelyssä olleet alakynnessä. Se nyt on siis ydinkohta. Kyse on myös kiinni siitä, että on riittävästi aikaa näiden säädös, säädösvaltakysymysten analysointiin. Ja kesätauolla ja joulutauolla olimme vähän erikoistilanteessa, joka pitää panna huomioon. Me haluamme nähdä, millä tavalla neuvosto toimii, kun se käsittelee näitä komission ehdotuksia. Kansalliset asiantuntijat ovat siellä mukana. Ja sitten Euroopan parlamentti on vasta loppuvaiheessa mukana, eikä riittävän ajoissa. Meillä pitäisi olla toimielinten välinen sopimus komission neuvoston ja parlamentin välillä, koska kyse on aiheesta, joka koskee kaikkia kolmea toimielintä Ja ehkä nyt ihan lyhyesti tämä suositus valiokunnallemme. Peter Liisa on pitänyt puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Ei pelkästään puheenvuorosta, niin hän käy aina, vaan myöskin tästä työstä. Aikaisemmalla tästä asiasta vastasi perussopimusvaliokunta ja koordinaattorit katsoivat, että tätä työtä pitäisi jatkaa, koska kyse on tosiaankin siitä, että parlamentin vaikutusvaltaa ja kompetensseja on laajennettu nyt kansalaisten hyväksi. Haluaisin kiittää tästä asiakirjasta. Siinä on monia tärkeitä kohtia sisällä, ja meidän täytyy nyt olla valppaina. Kuten aivan oikein todettiin, meillä on aika paljon näitä tätä tois sekundääristä lainsäädäntöä tässä valiokunnassa, ja mikäli me emme toteuta oikeuksiamme. Se saattaisi olla ennakkotapaus myöskin muille valiokunnille, ja tästähän puhuttiin Barbara Brynin mietinnön kohdalla jo aikaisemmin. Eli voimme tukea puheenjohtajan ehdotuksia. Ehkä pari pientä täsmennystä. Kohdassa yksi olisi hyvä lisätä EPPn puolesta että tämä säädösvallan siirto käsitellään aina tapauskohtaisesti. Kun me käsittelemme jotain aihetta, saattaa siihen liittyä myöskin näitä sekundaarisia lainsäädännöllisiä kysymyksiä. Ne voivat olla poliittisesti merkittäviä tai vähän vähemmän merkittäviä, eli meidän täytyy toimia joustavasti parlamentissa. Sitten kohdassa neljä ehdottaisin, että ei puhuta varhaisesta hyväksymisestä – vaan menettelystä, kiireellisestä menettelystä, koska nämä asiat yleensä ovat kiireellisiä. Ja kun kyse on kiireellisestä asiasta, silloin on voitava poiketa näistä aikatauluista. Ja sitten kohdassa viisi, siinä todetaan, että lausunto kokouksissa, jotka liittyvät näihin delegoituihin lainsäädäntökysymyksiin, ehdottaisimme, että parlamentti on otettava mukaan tähän valmistelevan työhön, koska kyse ei ole pelkästään kokouksista, vaan on myöskin puhelinsoittoja, sähköpostia, ja meidän pitäisi olla tässä mukana samalla tavalla kuin neuvoston. Se nyt on se kaikkein tärkein kohta. Eli meillä pitää olla oma osuutemme näissä kysymyksissä – ja parlamentti ei saa olla nyt heikommassa asemassa kuin neuvosto, ja tämä koskee koko tätä menettelyä. Sitten pieniä parannusehdotuksia. Yleisesti tämä on kyllä hyvä asiakirja ja hyvin pitkälti voimme sitä tukea. Kiitos. Ja, Niin tässä kysymyksessä ei ole nyt kovin paljon dynamiikkaa. Koordinaattorit ovat tätä asiaa jo käsitelleet. Ja Peter Lise, tämä kiireellinen menettely on ilmeisesti erilainen menettely kuin varhainen hyväksyntä. Eli täytyy nyt katsoa, onko tässä käytetty vääriä sanoja. Eli että otetaan mukaan valmistelevaan työhön. Se on parempi sanamuoto kuin, että pyydetään parlamenttia mukaan. Ja sitten kohdassa yksi olemme todenneet, että periaatteessa vanha komitologiamenettely vaihdetaan uuteen menettelyyn artiklan 290 mukaisesti. Täytyy nyt katsoa, pitäisikö siihen vielä lisätä, että tässä sovelletaan tapauskohtaista menettelytapaa. Ja sitten ylihuomenna on määräaika tarkistusten jättämiselle puolelta päivin. Nyt aamupäivän esitysistään käsitelty loppuun. Jatkamme sitten iltapäivällä kello 15 seuraavalla kohdalla esityslistalta. Ja kokous päättyy. So.